Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat. Uusi markkinoiden rakenne, julkinen kuulemistilaisuus. Tässä rakennamme vaiheittain energiaunioniamme. Uusi markkinarakenne on erittäin tärkeä aihe Ensinnäkin, koska 20, 30, 40 vuotta sitten markkinat luotiin niin, että suuret kivihiilivoimalat, ydinvoimalat toimittavat sähkön. Ja viimeisen 20-30 vuoden aikana olemme muuttaneet energiavarojamme ja sähkön tuotantotapoja ne kaikkea. Tämä voi osin koskea myös kaasutoimituksia. Eli tästä näkökulmasta tarvitsemme uutta rakennetta markkinoillemme. Haluamme myös kehittää omia sisäisiä energiamarkkinoitamme, mikä on myös kovin tärkeää energiaunionin näkökulmasta. Joten Viime vuoden heinäkuussa komissio aloitti lausuntokierroksen uudesta markkinoiden rakenteesta. Siinä oli aikomuksena arvioida asiaan liittyvää lainsäädäntöä, erityisesti sitä, joka koskee sähkömarkkinoita. Sähkömarkkinat ovat pääongelmamme nykyään. Tukkumarkkinat siirto. Itre on päättänyt, että se laatii mietinnön tästä aiheesta. Annetaan parlamentille mahdollisuus antaa panoksensa asiaan. Esittelijänä on herra Werner Langen, oma mietinnön esittelijä haluamme ehdottaa komissiolle sinne joitain ratkaisuja. Kuulemisen tarkoituksena on mahdollistaa, että jäsenet voivat käydä keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Ennen kuin tarkistuksia jätetään herra Langenin mietintöön. Ja ennen kuin äänestämme 24. toukokuuta. Noin kaksi ja puoli tuntia kuuleminen kestää. Meillä on kaksi osiota. Kunkin lopuksi vastauksia ja kysymyksiä, noin 30 minuuttia. Asiantuntijoilla on 10 minuutin puheaika. Eli täytyy olla kurinalainen. Niin, jäsenet sitten pyytäisin, että puhutte korkeintaan kaksi-kolme minuuttia. Katsotaan nyt sitten, miten aikataulusta pystytään pitämään kiinni, niin että myös puhujat pystyvät vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Esittelijästä aloittaisin. Herra Langen, voisitteko avata keskustelun esittämällä omat huomionne ja yleisnäkemyksenne koko asiaan? Ja, vielen dank, äh, herr Präsident. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan käyttää äidinkieltäni haluan myöskin kiittää äh, koko sydämestäni siitä, että tämä julkinen kuuleminen voi tapahtua. Se on tärkeää meidän lausunnossamme, joka on valmistelua tulevaa lainsäädäntöä varten. Siinä on tärkeää, sitä varten on tärkeää kuulla asiantuntijoiden ääni, ei pelkästään kirjallisten lausuntojen muodossa, vaan täytyy olla myöskin tilaisuus keskustella heidän kanssaan. Haluan kiittää ykköspaneelia siksi, että hyväksyvät kutsumme ja ovat nyt meillä, meidän käytettävissämme täällä. Ensimmäinen komission tiedonanto on itse asiassa hiukan vanhempi. Se on 15. heinäkuuta 2015. Parlamentti on äh, vasta vuoden jälkipuoliskolla nyt lukkoon esittelijyyden. Ja minun mietintulokseni tästä aiheesta, joka ei sunkaan ole merkityksetön, on nyt jo joitakin viikkoja vanha. Se on olemassa kaikilla kielillä. Mietintuloksessa on lähdetty liikkeelle komission ehdotuksista ja siitä analyysistä, jonka komissio jo on tehnyt. Siinä on tartuttu joihinkin kohtiin ja ajatellen asiantuntijoita ja niitä, jotka asiaa käsittelevät tämä tällaisena alkukommenttina. Meillä on rajoitus tällaisille esitysmahdollisuuksille ensimmäistä luonnoksessa, siksi ei kaikki ole mukana pelkästään juuri näistä tilasyistä. Ja tämän kulmisen jälkeen me avaamme äh, tarkistusmahdollisuuden kollegoille ja pääsiäistä on jälkeen sitten niin sanottujen varjopesiesittelyiden kanssa käymme ensimmäisen sisäisen keskustelun valiokunnan asiasta vastaavien jäsenten kanssa. Siis tämä nyt tästä asioiden kulusta. Energiamarkkinoiden uudelleen organisointi on tavoite, joka on Euroopan unionilla ollut jo 20 vuotta, voi muistaa 90-luvun, jolloin etenkin sähkösektorilla, mutta myös kaasusektorilla pyrittiin tätä viemään eteenpäin. Nykyisen uudelleenjärjestelyn tavoite menee tätäkin pitemmälle, ja komissio on tiedonassaankin määritellyt sen, että tarkoitus on saada Euroopan laajuisinen sähkö- Ehm, markkinat, joista lähtee hintasignaalia laajimmille markkinoille. Kysymys on siitä, että pyritään saamaan eurooppalainen lähtökohta toimintavarmuudelle ja pyritään samaan aikaan myöskin yhteistyötä sähköpolitiikassa ja kaikkea investointien osalta, uusien energioiden, tuotantolaitosten, eh, yhdysverkkojen eh, ja myöskin uuden mm, uuden, energioiden integrointia Euroopan markkinoille pyritään erityisesti vahvistamaan. Uusiutuvat energiat, voin tänään täytyy sanoa, tässä yhteydessä ovat erittäin tärkeä asia, vaikkakin nykyiset sähkömarkkinat ovat sellaisia, että niihin ne ovat, niillä on tyypillistä ja niin vaikuttaa se, miten kussakin valtiossa on määritelty kansallinen energia, miksi, ja tämä löydään lukkoon kussakin pääkaupungissa, mutta siitä huolimatta eurooppalainen lähestymistapa on tärkeä ja parlamentti, sikäli kuin sitä keskustelua voidaan ajatella, on erittäin kiinnostunut siitä, että tuetaan tätä eurooppalaista lähestymistapaa, niin kuin komissio sitä on esittänyt, ottaen huomioon kansalliset energialähteet. Siksi tässä ei tule mitään suositusta mistään minkään energialähteen täydestä käyttämättä jättämisestä, ei ydinenergiasta eikä hiilestä, ja on tärkeää, että ei myöskään erityissuosta mitään tiettyä energiamuotoa, mutta uusiutuvat energialähteet ovat erityisesti etualalla. Tärkeä kysymys sitä, miten päin sitten eh, kansalliset eh, kapasiteettimekanismit ovat tärkeitä, välttämättömiä ainakin eh, siirtymäkauden ajan, ja, tai voidaanko ne olla kenties niin, että häiritsevät Euroopan sähkösisämarkkinoita. Tässä on todettava, että viime vuosina jäsenvaltioiden tendenssinä on ollut äh, ottaa käyttöön kapasiteettimekanismeja entistä enemmän. Niitä on nyt 728 eh, jäsenvaltiosta siksi, että jäsenvaltiot eh, eh, kuitenkin, voidaan, voidaan sanoa, että nämä kaikki olennaista nämä kapasiteettimekanismit tulevat sitten häiritsemään markkinoita pitkällä tähtäyksellä. Meidän vakaumuksemme on kuitenkin se, että paras lähtökohta paremmalle toimitusvarmuudelle on se, että olemassa eurooppalaiset markkinat ja siksi valtioiden, valtioiden asioihin puuttuminen on jotakin, mitä pitäisi vähentää. Eurooppa-oikeuden kannalta nämä kapasiteettiratkaisut ovat hyvin vaikeita. Jos ajatellaan sitä, että marraskuussa komissio käynnisti menettelyn Ranskaa vastaan. Tunnette siis eh, tiedonannon, tunnette ehdotuksen, tunnette eh, nämä ennakkoehdot ja parlamentti tulee keskustelemaan avoimesti kaikesta toimintavaliokunnasta tekemään, tulee tekemään suositus täysistunnolle, joka, jossa pyritään löytämään mahdollisimman pitkälle yhtenäinen linja. Tämä on erityinen haaste Euroopan parlamentille. Haluaisin vielä mainita pari asiaa. Säännellyt hinnat, voidaanko niistä luopua, voidaanko sallia hintojen ajoittaista nousua, mikä on sitten yhteistyö siirtoverkkojen operoijien kanssa, miten otetaan mukaan uusiutuvien energioiden tuki, voidaanko ne erottaa tästä jatkuvasta tuesta, mikä on mahdollisuus integroille markkinoille, mikä rooli on näin siirtoverkkojen haltijoilla ja mikä on, mitä sitten pitäisi katsoa, jos puhutaan tästä omistajuuden erittämisestä, pitääkö se, sekin ottaa tässä huomioon. Nämä ovat siis olennaisia kysymyksiä. Ajatellen komission ehdotusta. Tätä kautta haluaisinkin lopettaa tämän johdantopuheenvuoron. Olen juurittanut sen muutamalla minuutilla. Huomaan sen, että puheenjohtaja. Nyt voinkin antaa teille takaisin puheenvuoron. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Kiitos esittelijä alustavista huomautuksista. Ne tietysti myöhemmin myös keskustellaan. Ensimmäinen puhuja paneelissa. Esittelisin hänet. Tiedätte oikein hyvin, että Kehitämme sisämarkkinoita teollisuuden hyväksi, talouden hyväksi kuluttajille, mutta ilman sähkön tuottajia ja kaupankäyntipaikkoja ei voida tehdä mitään. Eli sähkömarkkinoita pitäisi kehittää myös heille. Ja Todellinen menestys annetaan myös kansalaisillemme. Ensimmäisen puhuu tohtori Alba Rios, joka on puheenjohtajana Eurelektrikin Eur markkinakomiteassa. Se edustaa Euroopan tasolla sähköalan etua. Omassa maassaan Espanjassa tohtori Rios on sääntelyasioiden eh, eh, vara puheenjohtajana Dessassa energiayhtiössä. Joten teidän asiantuntijuutenne on erityisen tärkeää tämän markkinoiden kehittämisen kannalta. First, kiitos kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin parlamenttia ja itsevaliokuntaa kutsusta osallistua kuulemiseen. Aloitan tarkastelemaan kotitalouksien laskua. Viime kädessä siitä on kyse, kun täälläkin keskustellaan asiasta iltapäivällä. Tämä kaavio osoittaa, miltä näyttää keskimääräinen lasku kotitalouksissa. Miten se on kehittynyt 2008-2014? Kuvasta maksetaan kolmesta asiasta. Kaikki kuluttajat maksavat laskussaan kolmesta asiasta. Yhtäältä maksavat itse sähköstä, sitä me kutsumme tarjontakustannukseksi tässä. He maksavat myös verkkokustannuksista, siirrosta, jakelusta, että sähkö kotinastiin pääsee. Ja sitten kolmanneksi he maksavat myös veroista ja politiikan hinnasta. Eli viime kädessä se on laskussa mukana, vaikka eivät suoraan liitykään sähkön tuotantoon. Tässä nähdään, että 2008-2014 kaudella tarjontahinta on laskenut 7 prosenttia, verkkohinta noussut 18 prosenttia ja sitten tämä kolmas tekijä, verot ja vastaavat on noussut 47 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että noin keskimäärin yli kolmannes, noin 36 prosenttia keskimäärin siitä, mitä kuluttajat maksavat sähkölaskussaan, koostuu nimenomaan veroista ja maksuista. Joissakin maissa se on paljon enemmän. Espanjassa minun maassani se on noin 50 prosenttia. Tanskassa on samaa luokkaa, Saksassakin korkealla tasolla, eli jossakin maissa tilanne on vielä surkeampi. Mitä tämä sitten tarkoittaa, kun ajatellaan veroja ja maksuja, jotka ovat nouseekin nopeasti. Se merkitsee sitä, että sähkö on keinotekoisesti liian kallista. Se on ongelma siitä syystä, että sähköistäminen olisi nimenomaan keino päästä eroon taloudessa hiilestä. Jos me haluamme päästä kokonaan eroon energiajärjestelmissä hiilestä, meidän on käytettävä paljon enemmän sähköä kuin nyt käytetään. Ja ne täytyy korvata öljy, kaasu, hiili sähköllä kotitalouksissa, teollisuudessa ja liikenteessä. Meidän täytyy taata, että energiatuotanto on vähän hiilistä. Eli jos sähkö on kallista, kansalaiset mieluummin käyttävät sitten luonnonkaasua, öljyä lämmittäkseen kotejaan. Ei siinä ole mitään järkeä, kun ajatellaan kestävyyttä. Tai sitten he käyttävät autoissa bensiiniä sen sijaan, että käyttäisivät sähköautoja, eikä siinäkään ole mitään järkeä. Eli verot ja maksut nostavat keinotekoisesti sähkön hintaa. Siksi asiakkaat ovat nähneet, että lasku kasvaa kasvamistaan keinotekoisesti. He eivät pysty enää sitä hallitsemaan, mutta eivät voi reagoida myöskään markkinahintaan. Jos nyt sitten tarkastellaan tilannetta Euroopan eri maissa, niin useimmat näistä maksuista liittyvät tukeen uusiutuville. Mm. Totta kai nyt rankasti investoidaan uusiutuviin. Mikä on mielenkiintoista, vaikka tavoitte uusiutuvien kehittämiseksi on määritelty tietyksi prosenttiosuudeksi kulutuksesta, niin itse asiassa on niin, että suurin osa uusiutuvasta tulee sähköverkkoon ja ja niiden kehittämiskustannukset maksetaan oikeastaan sähkölaskussa. Ei, jos ajatellaan niitä, jotka käyttävät kaasua tai öljyä. Eli tämä on johtanut siihen, että sähkö on niin paljon kalliimpaa. Ensin tästä on syytä ottaa vaarin se, että jos me kerran tiedämme, että uusiutuvien kehittämisen kustannukset ovat niin korkeat, jos me tiedämme, että vähähiilisissä järjestelmissä jatkossa on paljon mukaan uusiutuvia, paljon enemmän kuin on nyt käytössä, niin me pystymme paremmin myös hallitsemaan sen, että uusiutuvat ovat tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä. Tämä merkitsee meidän mielestämme sitä, että uusiutuvat integroidaan markkinoihin, vahvistetaan ETS, hiilidioksidipäästökauppajärjestelmää sen takamiseksi, että meillä on tarjolla vahva signaali siihen suuntaan, että voidaan kehitystä viedä eteenpäin uusiutuvista niin, että kun meillä tukea on uusiutuville, mitä nyt on ja mitä on tulossa jatkossa, niin ne perustuvat markkinoihin, ovat tehokkaita ja taataan, että saadaan aikaan kilpailukykyistä uusiutuvaa energiaa. Toinen tekijä, jonka me olemme jo osoittaneetkin tuossa äsken, ovat verkkokustannukset. Nekin ovat kasvaneet 18 prosentilla. Kun ajatellaan, miten talous on kehittynyt näinä vuosina, niin verkkokulut ovat olleet oikeastaan vakaina. Siinä on ihan järkeä, koska jos ajatellaan verkkojen sääntelyä, niin se on keskittynyt nimenomaan siihen, että se voidaan kontrolloida investointeja niin, että kaikki olisi mahdollisimman tehokasta. Todennäköisesti se ei ole ollut oikea valinta. Jos me haluamme uusiutuvat integroida, jos me haluamme, että asiakkaat myös markkinasignaaleihin voivat reagoida, jos haluamme sähköjärjestelmän, joka on kestävällä pohjalla, me tarvitsemme verkkoja, jotka ovat automatisoituja, fiksumpia, fiksumpia kuin nyt. Tämä edellyttää investointia puolestaan. Se edellyttää innovointia. Useimmissa Euroopan maissa verkkosääntelyjärjestelmät eivät ole riittävän rohkaisevia innovoinnin suuntaan. Eivät kannusta automatisoimaan järjestelmiä. Eivät kannusta riittävästi tätä muutosta, jota me tarvitsemme jakeluverkon muuttamiseksi, jotta se sopii myös niihin haasteisiin, joita meillä on uusiutuvien ja vähäillisen järjestelmän huomioimiseksi. Kolmas tekijä, sähkön tarjontahinta, kustannukset. Lähinnä on kyse tukkuhinnasta. Tässä nähdään tukkuhinnan kehitys Saksassa 2009-2016. Alaspäin on mennyt lähes jatkuvasti. Nyt me ollaan hintatasolla, joka on noin 20, 25, 30 euroa per megawattitunti. Alhaalla ollaan siis. Se ei johda investointeihin, eikä se luo tehokkuutta. Se ei anna mitään tuloksia, myöskään jos ajatellaan, että voitaisiin kehittää järjestelmää. Se ei myöskään ohjaa kehittämään uutta sukupolvea minkäänlaista. Mitään ei voida perustaa tällä hintatasolla. Totta kai voitte väittää, että on liikaa kapasiteettia, ainakin jossakin maissa. Mutta nyt on vain niin, että vaikkakin meillä on paljon energiaa järjestelmässä, niin me tarvitsemme edelleen kapasiteettia, myös tuotantokapasiteettia. Esimerkiksi silloin, kun ei ole tuulta tarjolla, aurinko ei paista. Ja siksi tarvitaan kapasiteettia nykyisellä hintatasolla. Tämä ei onnistuu. Yksi tarpeellinen elementti kapasiteetin rakentamisessa tai säilyttämisessä on nimenomaan kunnolliset tulkkumarkkinat. Ja hyvin toimivisissa tulkkumarkkinoissa on kyse niukkuuden hinnasta. Kun ei ole tarjontaa, mutta paljon kysyntää, niin hinnojen on re- reagoitava, eli noustava. Totta kai tämä nyt aivan perusasia millä tahansa toimivalla markkinalla. Nyt on vain kyse siitä, että niukkuuden hinnoittelu ei toteudu. Muun muassa on puutteita hinnoittelussa, markkinat ovat hiljaiset ja siksi markkinoilla ei päästä sille tasolle, mihin pitäisi päästä hinnoittelussa päästä. Mutta meidän täytyy myös miettiä, missä määrin niukkuuden hinnoittelu on mahdollista sallivatko hallitukset tämän toteutua. Meidän täytyy muistaa, että kun meillä on niukkuuden hinnoittelu, se johtuu siitä, että meillä on tiettyä va- riskiä tarjonnassa, onko se poliittisesti hyväksyttävissä. Kaikki olemme samaa mieltä sitä, ainakin useimmat, että hintakatot pitäisi poistaa. Mutta kun ne poistetaan, niin viime kädessä se ei hoida kuitenkaan tätä ongelmaa, koska harvoin päästään kattoon asti hinnoissa. Paljon on tukia, interventioita, paljon on tukiaisia ja paljon myös sellaista tuotantoa, joka ei ole riippuvainen markkinahinnoista selviytyäkseen. Ja kun näin käy, niin niukkuuden hinnoittelu ei toteudu. Me emme pääse tälle tasolle markkinoilla. Siksi jos ajatellaan investointia, niin sekin houkutus katoaa. Periaatteessa niukkuuden hinnoittelu, vaikka se tarpeen onkin, vaikka pitäisi vääristymistä päästä, niin harvoin se kuitenkaan riittää luomaan investointeja. Ja minä kehottaisin, että sijoittajat voisivat etsiä sellaisia yrityksiä, jotka voisivat tuotantokapasiteettiin sijoittaa ja pelkästään niukkuuden hinnoitteluun perustuen. Siksi me uskomme, että periaatteessa pitäisi olla kolme tekijää energiamarkkinoilla. Ensinnäkin energiamarkkinat – sellaiset kuin nyt on. Me tarvitsemme myös joustavat markkinat, että löytyy tasapaino niin, että tuotantokapasiteetti voi sopeutua myös tarjonnan tarpeisiin ja toisinkin päin. Me tarvitsemme joissakin tapauksissa, milloin se on tarpeen, kapasiteettimarkkinat, jotta voidaan saada riittävästi kapasiteettia ja niin saadaan hyviä rohkaisuja myös investoinneille. Näiden on oltava eurooppalaiset integroidut näiden kolmien markkinoiden pitäisi noudata yhteisiä periaatteita, sääntöjä, niiden pitäisi olla avoimia rajat ylittävälle yhteistyölle ja niin edelleen. Tämä alueellinen ulottuvuus on erittäin tärkeä. Me uskomme vakaasti, että esimerkiksi niukkuuden hinnoittelussa alueelliset järjestelmä tutkimukset ovat tärkeitä, missä määrin ovat riittäviä, jos jollakin alueella markkinat tarjoavat, mitä kaivataan. Tarvitaanko ehkä jotain kapasiteettimarkkinaa ehkä, ja sen täytyy perustua alueelliseen riittävyysarviointiin, jossa huomioidaan markkinoiden todellinen tilanne, ja siellä pitää olla mukana kaikki sidosryhmät, eivätkä pelkästään järjestelmähaltijat, jotka yleensä tekevät näitä analyysejä ja jotka todella joutuvat sitten hoitamaan investointitarpeet todellisuudessa. Ja sitten vielä järjestelmän hallinta täytyy koordinoida ja integroida alueellisella tasolla. Vielä yksi asia lopuksi. Kun meillä on kapasiteettimarkkinat, niin joku voi väittää, että se johtaa hintojen nousuun, ainakin pitäisi. Jos ne suunnitellaan kunnolla, esimerkiksi niin, että meillä on nollatasolla hinnoittelu, kun on paljon kapasiteettia, niin se on tavallaan tae sille, että voidaan heilehtävät tilanteet niukkuuden hintelussa muuttaa vakaammaksi, ikään kuin merkkinä myös investoinneille, ainakin helpommin. Mutta jos se kunnolla suunnitellaan, niin ei se tarkoittaisi välttämättä sitä, että hinta nousisi, eikä se välttämättä tarkoita, että lasku olisi sen suurempi. Kiitoksia kovasti. Our uh, second speaker. Kiitoksia. Sitten toinen puhuja edustaa Euroopan uusiutuvien energioiden liittoa. johtajana. Tohtori Fuke. Hän on myös osakkaana asianajotoimistossa, jonka nimi on Becker Büttner Held, ja sen Brysselin toimiston johtaja. Kansalliset uusiutuvien energian järjestöt ensinnäkin ja sitten konkreettisesti yksi yritys siinä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Buse, kiitos herra Langen, hyvät näistä herrat. On ilo tulla puhumaan teille EREFin puolesta siis eh, kansallisten riippumattien sähkön tuottajien järjestöjen liitto, siis kysymys on nimenomaan uusiutuvasta energiasta, ja me toivon, että voimme auttaa nyt tulevina kuukausina teitä tehtävässänne ja komissiota omassa tehtävässäni, että Eurooppa edelleenkin löytää integroidut sähkömarkkinat ja jatkaa energia- ja sähköistelmän muuttumista, jossa siirrytään energi- uusiutuvaan energiaan kaikissa jäsenvaltioissa – minä tuonut teille ehkä tällaisen enemmänkin historiallisen lähestymistavan asioista. Voimme nähdä kaikki sähköjärjestelmät. <clears throat> Tässä tapauksessa kysymys on Saksasta. Tämä on Öko-instituutin tekemä esitys, jossa käydään vaiheet lävitse eri tärkeimpien teknologioiden osalta, ja mikä tästä, tässä on nähtävissä on se, että me tulemme sellaisessa vaiheessa, jossa uusiutuva energia yhä enemmän tulee saksalaiseen järjestelmään – mutta luonnollisesti myös kokonaisuudessaan eurooppalaisen järjestelmään. Meillä on <clears throat> ne tehtävät, joita meidän on toteutettava, ja herra Langenin mietintö tulee sisältämään hyvin tärkeitä elementtejä keskusteluun, jotka ovat suuntaa, ja olen iloinen siitä, että te otatte hoitaakseni tämän suuren tehtävän. Meidän katsomme katsottuna nykyinen direktiivi vuodelta 2009 on joka koskee uusiutuvan energian edistämistä, on Euroopan laajuisesti ja kansainvälisesti suuri kulmakivi. Se on esimerkki luultavasti suurimmasta alueellisesta uusiutuvan energian edistämisjärjestelmästä maailmanlaajuisesti, ja se sisältää hyvin erilaisia maita, joiden lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Ja kiitos juuri tämän parlamentin ajatellen sitä työtä, jota Suomenisuudessa on tehty, on päästy eteenpäin ja on saatu aikaan yhdistystä koko teollisuudessa. Nyt on se tilanne, jossa pitää katsoa sitä, mitä on tapahtunut ja mitä komponentteja tarvitaan, tarvitaan uutta <clears throat> energiamarkkinoiden suunnittelua varten. Ja monia asioita, joissa me emme ole eri mieltä juuri Electricin kanssa. Yksi asia varmaankin on se, ja yksi asia, jossa me olemme eri mieltä, ja yksi asia, josta me emme ole eri mieltä, on se, että tarvitaan täysin toimivat päivittäiset tasoittavat markkinat. Se, mitä me emme tarvitse, on kapasiteettimarkkinat. Sen sijaan tarvitsemme sitä, että rakenteellisella tavalla, yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla, kaikissa maissa yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla se, että voitaisiin ostaa vanhaa kapasiteettia, olipa ydinvoimasta tai hiilestä tai jopa öljystä, jossakin kun kysymys on sähköstä. <clears throat> Täytyisi tapahtua tällaisen rakenteellisen sysätyn, sysäyksen, ja tärkeää on, että jäsenvaltiot eivät jäisi yksin tässä. Ja olisi hyvä, jos parlamentti voisi laukaista jotakin sellaista, mikä olisi verrattavissa siihen, kun luovuttiin hiili- ja teräsunionista, jotakin, mikä antaa selkeyttä, mikä antaa rakennetta eri jäsenvaltioille. Kun minä olin nuori, olin virkamiehenä Hampurissa ja meillä oli silloin laivarkennusalan kriisi. Me silloin oli myöskin Puolassa ja Itämerenrannikolla ylipäätään tällaista. Tämä meni aikaa. Nyt me haluaisimme koota voimat yhteen ja katsoa, miten saamme aikaan tällaisen uuden rakenteen ja pääsemme eroon ylikapasiteetista markkinoilla – koska se on hyvin vaikea asia ja siksi me taistelemme hintojen kanssa ja investoinnissa nimenomaan, kun nyt usein kuulen yhä useammin, että nyt on aika, jolloin uusiutuvat energiat voivat seistä omilla jaloillaan, eikä enää tarvita mitään priorisointia tai prioriteettipääsyä verkkojärjestelmiin sähkön äh, tapauksessa, tai jos ajatellaan, tämä siis sähköstä, joka tulee eri uusiutuvista energioista. Tämä minusta olisi suuri virhe. Olisi suuri virhe, jos tähän nyt puututtaisiin, koska vuoden 2009 28 äh, äh, direktiivin etu oli siinä, että ennustettavuutta. Monissa jäsenvaltioissa oli tällaisia sitovia tavoitteita ja pahoittelemme sitä, että niitä enää ei ole kansallistasolla vuoden 2020 jälkeen, paitsi jos parlamentti löytää keinon palauttaa ne. Tämä vakauspaketti sisälsi erinäisiä elementtejä. Yksi niistä oli hyvä suunnittelu, ennusteet, tavoitteet ja sitten välineet, kuten täyttömekanismi tai sitten tällainen premiummekanismi, mekanismi ja sitten kolmas asia oli se, että nimenomaan se, että oli ensisijainen pääsy verkkoon. Ja tämä oli, siinä on säädetty yhteydessä äh, markkinadirektiiviin myöskin tehokkuusdirektiiviin, ja se on nyt mukana myöskin tässä uudessa uusiutuvan energian direktiivissä. Ja tätä en nyt vain sano ihan näin, koska Euroopan neuv- Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ne näkivät, ne analysoivat hyvin sen, että jotta olisi luotettava ja turvallinen liikkeelle lähtö uusiutuvassa energiassa kansallisissa verkoissa, että tarvitaan vakuutus eh, niille, jotka kytkevät eh, uusiutuvaa verkkoihin, että tällainen kytkentä tapahtuu, että voidaan myydä sähköä markkinoille. Tämä on kirjattu direktiiviin ja syy tähän oli se, että on ollut markkinavääristymiä, niin kuin on nähty monissa maissa, hyvin monopolistisia rakenteita. Ja me olemme nähneet nyt tilanteen, jossa on ollut vanha kapasiteetti markkinoilla, jota on syntynyt vuosikymmeniä sitten. Ja usein, tämä, usein markkinarakenteet olivat hyvin tällaisia ö, vakiintuneita rakenteita, oligopolistisia jopa Saksassa. Se, että näin paljon tuli uusiutusta tulevaa Saksaa kuin Saksassa, sitä ei olisi koskaan tullut, jolle se ollut tällaista ensisijaista pääsyä. Ensimmäinen laki, siinä oli tällainen viran syöttömääritelmä siis. Joten meidän oli tällainen Meillä oli vuonna 2001 6,2 siis prosenttia, vuonna 2014 lähes 25 prosenttia uusiutuvasta energiasta olevaa sähköä. Tämä on menestystä. Ja Saksa ei ole sunkaan yksin. Ruotsi, Tanska, moni muukin maa saa aikaan hyviä tuloksia. Jotkut eivät ole yhtä hyvin toimivia Saksassa. Esimerkiksi liikenteessä ja biomassan alalla tulokset eivät ole yhtä hyviä, mutta on olemassa tasapaino, joka on nähtävissä. Ja se, että nyt luovuttaisin tästä ensisijaisesta pääsystä mekanismista riippuen olisi rapauttavaa ajatellen Euroopan velvoitetta saada tällainen hiilivapaa järjestelmä ja koko energia, vuoden 2050 kokonaisuudessaan energiantuotantonsa. Siis tämähän on verrattuna siihen, mitä me lupasimme Ranska Pariisissa ajatelemaan maailmanlaajuista lämpenemistä, ja siksi me keho EREF sanoisimme, että on syytä olla varovainen tässä siinä, ettei mennä toiseen suuntaan. Totta kai pidämme tärkeänä edelleenkin kansallisia tukijärjestelmiä uusiutuvalle energialle, mutta me myöskin näemme yhä enemmän alueellista yhteistyötä. Se on luonnollinen lähestymistapa. Tämä on se, mitä nyt tapahtuu. Asianaja voisi sanoa, että olen työskennellyt myös Saksan hallitukselle ja, ja tällä hetkellä olen Saksan hallituksen jäsentuena yhteistyö sopimuksen naapurimaiden kanssa, joten kysymys on tällaista luonnollista kehityksestä, jota on tapahtumassa monilla Euroopan alueilla. Tätä pitäisi pysäyttää, sitä pitäisi tukea hyvällä tavalla. Luonnollisesti hyvin vaikeaa on se, että on maita, jotka ovat vetäytyneet hiukan taaksepäin siksi, että ne ovat epäilleet, että niillä ei ole taloudellista voimaa Tämä on johtunut myöskin paineista, joka on syntynyt Troikan toiminnasta, ja että on muutettu tukijärjestelmiä uusiutuvan energialle. Meistä tämä on surullista. Nämä maat hukkaavat mahdollisuuksia. Ne hukkaavat mahdollisuuden nykyaikaistamiseen, kestävien lähteiden käyttämiseen ja myöskin työllisyysmahdollisuuksia hyvin kestävällä tavalla. Ja jos ne eivät saa tätä käytettyä, niin tämä on hukattu mahdollisuus moniksi vuosiksi, joten minusta pitää olla hyvin kriittinen sellaisten maiden osalta, jotka ovat tehneet jopa takautuvia muutoksia, kuten Bulgaria ja Espanja, mikä on myrkkyä mille tahansa taloudelliselle investoinnille. Halusin näyttää teille myös hiukan sitä, että on tar- katsottava, niin kuin sanotte, siis sitä, mitä on tapahtumassa markkinoilla uuden, uusiutuvan energian vuoksi. Ja sanoisin, että ei ole mitään ihanteellisia markkinoita. Markkinat ovat vääristyneet siksi, että on liikaa vanhaa kapasiteettia, liikaa vanhoja ja uusia tukia. Mutta joka tapauksessa me olemme kohtaamassa uuden energian järjestelmän sähkömarkkinoilla, jossa on mukana paljon tällaisia niin sanottuja huippuja – ja silloin pitää etsiä joustavuutta. Me kaikki kuluttajina, meidän pitää tehdä työtä tämän hyväksi. Minä olen jo puhunut jo aivan liian pitkään. Tämä täytyy tapahtua kustannustehokkaalla tavalla. Kaikki tiedätte, että hinta uusille uusiutuvan energian äh, laitteille, kuten esimerkiksi äh, rannikon edustavalla olevat tuulipuistot, nämä ovat uskomattoman alhaisia nämä hinnat, ja nyt täytyy saada kuitenkaan parempaa varastointikykyä. Ja tämä on kysymys, joka on meille kaikille yhteinen tehtävä. Me pitäisi kaikkien käyttää mahdollisuuksia, jotta voimme jatkaa kestävällä tavalla. Ja tästä myös haluaisinkin kiittää teitä kaikkia. Kiitos. Uh, thank you. Uh, thank you. Kiitos. Kolmas puhuja, tohtori Paulun joka on strategiajohtaja ja johtokunnan jäsen European Energy Exchange AGssä. Se on yksi johtavista kaupankäyntijärjestelmistä Euroopassa. Ehkäpä jopa suurin. Sikäli kun tiedämme, niin käytte kauppaa myös päästöoikeuksilla, ei pelkästään sähköllä, eli molemmat, sähkö- ja päästöoikeudet. Kaupankäyntijärjestelmä. Tohtori Paulun, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja ystävällisistä sanoista ja herra Langenille mietinnön laatimisesta. Se on nyt jo kattava meidän näkökulmastamme. Todellakin tänään kertoisin teille European Energy Exchangein näkemyksen siellä sähköporssit toimivat Euroopassa. Me käymme kauppaa päästöoikeuksilla, pidämme primärihuutokauppoja, myöskin muilla hyödykemarkkinoilla ja tietysti haluaisin keskittyä nyt sähköön. Pörssinä kaupankäyntipaikkana emme ole pelkästään yksityinen yhtiö, joka toimii markkinoilla, olemme myös julkisviranomainen ja siitä juontuvat velvoitteet otamme hyvin vakavasti. Muun muassa se tarkoittaa, että täytyy toimia avoimesti, antaa hintatiedot kaikille kiinnostuneille, ei pelkästään markkinoille osallistujille, vaan yleisestikin yleisölle ja sitten lisätä markkinoilla kilpailuja ja likviditeettiä. Toimimme sekä lyhyen aikavälin sähkömarkkinoilla, IPEX spot-markkinoilla, sen varmaan tiedätte. Se nimittäin tarjoaa viitehinnat sähkölle kaikkialla Euroopassa ja myös pitkän aikavälin sähkömarkkinoille, joilla voidaan käydä kauppaa yksittäisten päivien sopimuksilla viikot, kuukaudet, jopa vuosittain kuuden vuoteen asti tulevaisuuteen. Kerron tämän, koska nyt jos tarkastelemme markkinoiden lukuja, niin tulee selväksi, että kaupan vaikka ei ole pelkästään sähkömarkkinoiden keskiössä, vaan että markkinat todella toimivat nykyään. Pörssissä 2015 yli 3000 terawattituntia oli kaupankäyntin kohteena. Sopimusvolyymi oli yli miljardi, 100 miljardia euroa. Tämä jo osoittaa, että hintasignaalit, jotka määrittymät hyvin valvotulla kaupankäyntipaikalla, niin vaikuttaa toimijoihin sekä lyhyellä aikavälillä, ajatellaan vaikka terästuotantoa, mutta myös joustavuuden lisäämisessä, mutta ikään kuin investointien osalta pitkällä aikavälillä olemme sitä mieltä, että mietintö menee oikeaan suuntaan. Siinä on oikea lähestymistapa tulevia mark- tulevaan markkinarakenteeseen. Siinä eh, hintoihin ei vaikuta politiikka ja luotetaan siihen, että siinä on ohjaava vaikutus sekä lyhyellä aikavälillä joustavuuteen että pitkällä aikavälillä investointiin. Pidämme myös hyvänä, että vaaditaan tiivistettyä alueellista yhteistyötä ja tietysti myös verkkojen laajentamista. Se on hyvinkin avainasemassa integroituihin eurooppalaisiin markkinoihin. Haluaisin myös ottaa esille sen, että tukijärjestelmät ovat tärkeitä, niiden pitäisi olla markkinaperusteisia ja niitä täytyy koordinoida Euroopan tasolla. Nyt haluaisin käydä läpi vaatimukset, jotka mielestämme ovat avainasemassa rakenteen osalta. Kuten täällä jo mainitsin, niin niukkuuden hinnoittelun pitäisi olla sallittu. Se on keskeinen ohjaava osatekijä, jotka vapautetut sähkömarkkinat ovat kehittäneet vuosien aikana. Se on hintasignaali, jonka kaikki osallistujat näkevät, kaikki tuottajat näkevät vuorokauden ympäri. Melkein reaaliaikaisesti voidaan ostaa ja myydä sähköä ja ohjata tuotantoa sen mukaisesti. On tärkeää panna merkille, että hintapiikit lyhytaikaisilla markkinoilla eivät vaikuta negatiivisesti hintoihin, joita loppukuluttajat maksavat. Näiden hintojen osalta pitkän aikavälin hinnat, kun on suojattu toimintaa monia vuosia eteenpäin on tärkeää. Mitä enemmän hintojen annetaan vaihdella lyhyellä aikavälillä, ja se tarkoittaa tietysti myös, että sitä suuremmat hintapiikit voivat olla markkinoilla, niin sitä vahvempi hintasignaali näistä vaihteluista tulee ja sitä tehokkaammin markkinat toimivat, mikä sitten lopulta hyödyttää kaikkia kuluttajia. Kuitenkin EEX sähkön kaupankäyntijärjestelmänä, niin sillä on lisävälineitä, jonka myötä voidaan vaikuttaa lyhyen aikavälin piikkeihin niin, että saadaan siitä pitkän aikavälin tulovirtoja. Eli kuka nyt haluaakaan varmistaa toimintansa hintapiikeiltä lyhyellä aikavälillä, voi ostaa pitkän aikavälin sopimuksia. Me kutsumme niitä kept-futureiksi. Ne ovat eräänlaisena takeena hintavaihteluita vastaan. Eli on täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä tässä on sanottu, että ei mikään investoija haluaisi ostaa uutta sähkölaitosta niin, että pitäisi ennustaa täsmällisen aikamäärän ajan, jolloin hintapiikit tulevat tulevaisuudessa, se on melkein mahdotonta, mutta kun tällaisia vakuutuksia myydään, niin nämä hintapiikit, joita saattaa tulla, sitten muuttuvat ikään kuin vakaammaksi eh, tulovirraksi, ja se on kyllä kannuste investoida joustavuuteen. Tämä osoittaa, että markkinat eh, voivat antaa ratkaisuja markkinat ovat valmiita ottamaan sen roolin, joka niillä oikeastaan onkin jo nyt myöskin tulevassa rakenteessa, jossa on uusiutuvalla paljon suurempi osuus. Ja sitten toisena näkökohtana ottaisimme esille sen, että on poliittinen sitoutumus, sitoumus hyväksyä markkinoihin, että käyttää tietoa, jota markkinoilta saadaan kannusteena sekä lyhyellä aikavälillä joustavuuden hyväksi ja sitten pitkän aikavälien investointien suhteen. Ei tarvitse luottaa tai perustua tällaisiin lisäkapasiteettimekanismiin sellaisiin, mitä nykyään on olemassa. Kuten sanoin, tukijärjestelmien pitäisi olla yhä enemmän markkinapohjaisia. Nämä teknologiat pitäisi integroida markkinoille. Välineet tähän ovat jo käytössä. Yksi niistä on nämä CAP-futuurit, jotka mainitsin. On myös aggregaattoreita olemassa, jotka tarjoavat palveluita äh, uusiutuvien energian tuottajille voivat sitten auttaa näitä teknologioita lähemmäs markkinoita. Sekin auttaisi sitten tavanomaisia sähkön tuottajia, niin että heitä tarvitaan tietysti edelleenkin, koska heistä saadaan joustavuutta ja toisaalta uusiutuvien käyttö sitä vaatii. Molempi pitää olla toimimassa samoilla markkinoilla, koska vain siellä tarjonta ja kysymys voivat kohdata täysin. Yksi asia, joka ei tule täysin esille tai sitä ei käsitellä mietinnössä riittävästi meidän näkökulmastamme, on rajat yrittää merkittävien tarjouskilpailuvyöhykkeiden merkitys. Vain laajoilla likvideillä markkinoilla voidaan tuoda tarjonta ja kysyntä joustavasti yhteen. Pienillä alueellisilla markkinoilla tämä ei ole ikinä mahdollista. Meidän täytyy lisätä likviditeettiä vieläkin enemmän yli sen tason, mikä on saavutettu viimeisen 15-20 vuoden aikana tähän asti. Laajat likvidit markkinat ovat tarpeen siihen. Tietysti tässäkin verkkojen laajentaminen on avainasemassa kyllä, mutta missä verkkojen laajentaminen ei etene tarpeeksi riittävästi, niin täytyy löytää väliaikaisia toimia, mutta edelleen täytyy jatkaa yhtenäismarkkinoiden integroimista Euroopassa. Sitten haluaisin sanoa myös muutaman sanan toimitusvarmuuden määritelmästä. Tietysti jos tarkastellaan asiaa Euroopan tasolta, meillä voi olla paljon halvempia ja tehokkaampia ratkaisuja niin, että sama toimitusvarmuus kuitenkin on kuin että tehdäisiin tämä erikseen kansallin, kansallisten toimien avulla. jo olemassa olevat aloitteet jäsenvaltioiden tiiviimmästä yhteistyöstä ovat tervetulleita, mutta vaatisimme myös enemmän sitä, että on enemmän alueellista koordinointia, jotta ei tule liian korkea kapasiteetin tasoa verrattuna siihen, mitä tarvitaan. Ja koska sähkön tukkumarkkinat ovat jo eurooppalaiset nykyään, niin markkinaosallistujat ostavat ja myyvät rajan yli suurimmalta osin useilla markkina-alueilla – he antavat siis Euroopan tason mark- äh, hintasignaali, mikä osoittaa, että kapasiteettipuutetta ei nyt ole, jos sitä tarkastellaan Euroopan tasolta tietysti. Eli jos nämä ehdotukset voitaisiin ottaa huomioon ja toteuttaa nämä kaikki toimet, jotka mietinnössä mainitaan, niin ei mielestämme ole lisää tarvetta uusille pitkän aikavälin sopimusten järjestelyillä markkinat toimivat nykyään ja osallistujien määrämarkkinoilla on niin suuri kuin se on koskaan ollut. Yli 400 toimia toimii markkinoillamme, pelkästään meidän markkinoillamme ja tietysti vieläkin enemmän niitä on sinänsä, koska pörssissä ja kaupankäyntijärjestelmissä ei ole kaikki. Kilpailu lisääntyy ja haluaisimme rohkaista teitä siihen, että luotatte näihin hintasignaaleihin, joita markkinoilta jo nyt tulee sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä nykyään. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. mielenkiintoisesta esityksestänne. Kiitos meidän asiantuntijapuhujillemme huomioistanne ja alustuksistanne. Sitten tulee kysymykset ja vastaukset. Ja sen jälkeen on vielä paljon työtä teillä vastauksissa. Esittelijämme, herra Lange, olkaa hyvä. Haluaisin aloittaa esittää jokaiselle kysymyksen. Herra tohtori Alvarios, totesitte, että kun verot ja poliittiset toimet, jos niitä vähennetään, se on silloin varmin toimenpide, jolla kaiken kaikkiaan saadaan järkeviä loppuhintoja. Saman aikaan kuitenkin luetteloissanne osoititte, että teidän mielestänne parasta olisi, jos ei olisi pelkästään energiaa, pelkästään markkinat, vaan olisi edellytykset, jotka liittyvät tällaisiin vaatimattomiin kapasiteettimarkkinoihin. No, eikö tämä nyt ole ristiriitaista, jos halutaan integroida uusiutuvat energiat ja samaan aikaan myöskin halutaan pysyvät kapasiteettien markkinat perinteisille voimaloille? Mikä on teidän mielipiteenne? Toinen kysymys on sitten tohtori Fukeelle. Te painotitte sitä, että on ensisijaista syöttämisen etuoikeus. Ehkä minä kuulin, en tain huomannut sitä, mutta te ette sanonut, että tällaisen syöttämisen korvaus on tärkeää. Miten te näette se, että tämä, eh, mitä jos tämä korvaamisen eh, syötetään, syöttökorvaukset, niiden poistaminen verrattuna tähän eh, syöttämisen ensioikeuteen, etuoikeusuuteen. Sitten puhutte tästä päivi, päivän sisäisestä kaupasta. Te puhutte näistä suurista vastaanottajista, jotka pitkällä tähtäyksellä tekevät pitkätähtäyksen sopimuksia. Miten tämä yhdistyy sitten tähän reaaliaikaisuuteen? Miten suuri voi olla tämä aukko maksimissaan kysynnän ja, ja sitten kaupan ja, ja käyttöön asetettavan määrän suhteen pörssissä? Kiitos. Sitten rouva Kumpula-Natri. Thank you. Uh, thank you for the... Kiitoksia mielenkiintoisista alustuksista. Valitettavasti meidän Varjoesittelemme ei ole paikalla. En voi hänen puolestaan mitään sanoa. Me olemme tehneet paljon yhteistyötä. Kiitos myös esittelijälle hyvästä suunnasta. Sitten kyllä esitämme ajatuksia. Sitten varmasti kuuma peruna on kapasiteettimarkkinat. Minä olen vähän nähnyt tämän siirron myös, kun energiayritykset ensin halusivat, että ei veroteta, sitten halusivat, että annetaan taas tuo rahaa. Olemmeko nyt siinä, että me markkina, markkinoista luovutaan markkinataloudesta sähkömarkkinoilla? Me jopa pyrimme katsomaan tätä rakennetta, siirtoa, niin että uusiutuvat korvaisivat jotain. Mutta pitääkö nostaa kädet ylös ja sanoa, että vain kapasiteettijärjestelmät toimisi. Me olemme nähneet, että todennäköisesti tekniikka on tulossa ja malleja sen välttämiseksi, mutta jos ei, niin katsotaan sitten todellisuutta suoraan silmiin ja sitten se olisi viime kädessä se keino. Ja sen täytyy olla avointa erityyppisille kokoisille toimijoille, erilaisille polttoaineille ja täytyy, tehokkuutta täytyy noudattaa ja uusiutuvia. Alusta alkaen olen todennut, että kun on kyse uudesta markkinarakenteesta, niin pitäisi olla enemmänkin uusi sähkörakenne, eikö? Ei tässä energiasta puhuta, energiamarkkinoista. Tämä Saksan juttu, se on saksalaisia. Yleensä on kyse biomassasta, niin jos sähköä katsoo pelkästään, jos katsotaan tarkemmin tätä, niin halutaanko, että meillä on tällainen epätasapaino koko Euroopassa. Voitaisiin tehdä Euroopan unionin tasolla, että kun jotain syöttää jotain, niin sitten maksaa, vaikka ei sitä tarvittaisikaan, niin Saksa ehkä vie sitten muualle ehkä, missä tarvitaan. En ymmärrä ulkopuolella, miten se toimii. From the Living Lab, uh, which is the North Pool. Ja sitten pohjoisessa Meillä on kilpailualueellisesti, markkinat toimivat, mutta sitten se on myös rajat ylittävää. Eli onko meillä mahdollisuuksia siellä löydettävissä uusia keinoja. Sitten mitä tulee viimeiseen alustukseen, minäkin olen sitä mieltä, että olisi ihana päästä kaikista tuista. Mutta vielä on jotain tarvetta sille. Miten voitaisiin se kunnolla? Ei se ehkä ole ihan niin joko tai. Mutta ehkä tässä tarvitaan jotain fiksuja tukia vielä, että voidaan alueelliset erot huomioida, milloin käyttää, milloin on biomassa käytettävissä kestävältä pohjalta ja milloin ei. Ehkä pitäisi otsikko ensin muuttaa ja sitten jatkaa siitä. Kolittelitska. Sitten kollega Telitska. Kiitos alustuksista. Ensinnäkin sanoisin, että arvostan kovasti herra Langen mietintöesitystä. Se perustuu oikeisiin asioihin. Tarkastellaanpa nyt sitten energia- tai sähkömarkkinoita, niin tilanne on kovin vaikea. Tosiasia on, että nykyään jos olisin yhtiön omistaja, niin ei olisi mitään syitä ja kannusteita investoida. Jos näistä kaaviosta tehtäisiin kuvaa, niin ei varmaankaan löytyisi äh, alisektoria tai energialähdettä, jossa olisi taloudellisesti järkevää investoida. Nyt on korkea aika ja haluaisin, että pidämme mietintöä hyvänä mahdollisuutena siihen, että nyt annetaan uutta puhtia sähkömarkkinoiden uudelle rakenteelle. En halua käsitellä yksityiskohtia. Olen varma, että myöhemmin esitän moniakin asioita mietintöesityksestä, mutta sanoisin, että pääperiaatteet, tukipilarit ovat siellä sellaisia, joiden kanssa olen samaa mieltä. Nyt on ehkä sitten kysymys joidenkin kohtien, ehkä useinkin täydentämisestä, mutta laajat linjat ovat hyvät. Nyt jos voisi käyttää hyväksi sitä, että olette paikalla, niin esittäisin muutaman kysymyksen. Herra Alva Riioksesta aloittaisin. Eh, ilmeisesti ette puhunut vyöhykkeistä, eli nyt mennyt ohi. Eh, vyöhykkeet, haluaisin siihen teidän näkökulmanne. Voi tietysti ennakoida eh, kantanne, mutta jos voisitte hieman yksityiskohtaisemmin käsitellä sitä. Herra Alvari, jos puhuitte kapasiteettimekanismeista, Ymmärsin kantanne, mutta voisitteko äh, esitellä yksityiskohtaisemman kannan? Onko se viimeinen vara? Mitkä olisivat kriteerit ja mitkä ehdot? Ja äh, miten kauan ajattelisitte, että kapasiteettimarkkinat olisivat äh, toiminnassa? Herra Paulunille itse asiassa sama kysymys. Tuet on, ovat tulleet esille aiemmissa puheenvuoroissa. Tässäkin enemmän tai vähemmän ymmärtää, mihin pyritte kukin teistä, mutta se on silti realiteetti nykyään. Se on myötä vaikuttanut markkinoiden vääristymiseen. En nyt sano, että tukiaiset sinänsä rahoitusvälineet, mutta myös se, miten niistä on käytetty jossakin jäsenvaltiossa väärin. Olen tsekki ja voin puhua avoimesti siitä, miten surf-asia esimerkiksi hoidettiin mutta tässäkin haluaisin kuulla teiltä enemmän tässä suhteessa. Itsellänikin on selkeä kanta, mutta arvostaisin kuulla teidän kantanne. Rova Fuke, en ole ihan varma, ymmärsinkö kantanne uusiutuvien energialähteiden integroimiseen. Voisitteko ehkä, ehkä kertoa siitä yksityiskohtaisemmin? Ymmärsin, että pitäisi sitten parempana tällaista take-off-vaihetta uusiutuville. Niin olen juuri lopettamassa. Näyttää siltä, että ne ovat lähteneet jo liikkeelle. Mutta voisitteko vähän valaista enemmän tähän integraation kantaan enemmän? Äh, Mr. Marek, Kiitos, herra Marekalta. Sí, gracias. Um, Kiitos. No, minä uskon, että ainakin oli mielenkiintoista kuultavaa paneelista. Se, mitä kukin edustaa hyvin uskollisesti omaa maailmansa, mitä edustaakin, ja puolustaa sitä olipa sitten perustelut mitkä tahansa. No ihan pikaisesti muutama näkökohta sen perustelu, mitä kuultiin. Ensinnäkin kapasiteettimekanismit, että on kuulemma markkinoiden värimästä kyse, jos ajatellaan, että se on pappilan hätävara, silloin ainakin toivotaan, että se on katoamassa, koska se uhkaa ehkä turvallisuutta. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin se vain ylläpitää tätä vanhaa järjestelmää jos meillä olisi hyvä järjestelmä, hyvä rakenne alueellisesti ja eurooppalaisesti, paremmin kuin vain valtion tasolla, niin, niin varmasti päädymme siihen johtopäätökseen, että loppujen lopuksi olisimme siinä, että kapasiteettia liikaa. Totta kai tarvitaan siirtomekanismeja, läheisyysmekanismeja ja, ja likviditeettiä myös, joka osaa myös tätä kokonaisuutta, jota nyt olemme rakentamassa. Ja, ja halusin tämä tuolla esillä, kun puhutaan sitten joustosta, niin puhutaan tietysti myös markkinoista, että tarvitaan myös sijaa uusiutuville siellä. Mitä se sitten tarkoittaisi? Ja tavallaan se toteutuisi sitten huutokauppien perusteella ja mahdollisimman lähellä reaaliaikaa. Meillähän on tavallaan seuraavan päivän markkinat olemassa ja, ja nimenomaan uusiutuvissa olisi hyvä, että olisi järjestelmiä. Ehkä 15 minuutin mittakaavassa, että voitaisiin reagoida riittävällä tavalla mahdollisimman nopeasti suuntaan jos toiseenkin. Ja jos puhutaan sitten tästä hallinnasta, niin totta kai on kyse siitä, että se on ehkä paras tapa myös auttaa suurkuluttajia, teollisuutta, mutta myös pieniä kuluttajaryhmiä, että voitaisiin jotenkin hallita reagointia silloin, kun tulee hinnoissa vaihtelua jotta voitaisiin siitä vaihtaa, muuttaa myös omaa sähkölaskuaan. Ja sitten kun puhutaan dynaamisesta hinnoittelusta, niin on vaikea myös toteuttaa, koska kuitenkin pitäisi jotenkin tämä heijastua hinnoittelussa, myös niukkuus silloin kun kalibroidaan hintoja. Yhtä lailla tähän liittyen tar- pitäisi olla kunnon signaalit myös sijoittajille. Nimenomaan huomioidaan myös niukkuustilanne. Lopuksi vielä tähän liittyy yksi näkökohta vielä. Me tarvitsemme kunnon institutionaaliset muit puitteet ja roolituksen myös. Meidän täytyy antaa kyky parempaan koordinointiin eri tahoille myös kansallisesti. Yhtä lailla täytyy siirtää suuntaa enemmän Euroopan suuntaan, että jolla riippuisi vain kansallisista. Eli koordinointi on tärkeä myös Euroopan tasolla. Ihan lopuksi yksi kommentti vielä. Seconds, present, no? Ten seconds. Ten seconds, okay. In, in... Meidän kaltaisessa maassa Espanjassa pitää myös päästä e- paremmin eriyttämään tuottaja- ja jakelijoita. Muuten tämä menee väärän suuntaan koko keskustelu. E. Sitten QE-ryhmästä Rova Ernst. Ja, vielen dank. Kiitos. Kysymys, joka meitä pohdituttaa, on aina sama. Miten me voimme saada aikaan energiamarkkinat, jotka yhä enemmän ensisijaisesti ovat sellaisia, että niitä tukevat uusiutuvat energiat. Miten me saamme tämän aikaiseksi? Miten me pystymme tätä kautta saamaan aikaan sen, että Pariisin päätökset muuttuvat todellisuudeksi ja niin edelleen? Se on ratkaiseva kysymys. Ja totta kai sen täytyy olla myöskin sellaista, että kaikki pystyvät sen seuraukset kantamaan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Ja tämä on se, miten lähestymme tätä asiaa. Ja tähän liittyy kolme asiaa. Kapasiteettimekanismi tai markkinat. Sitä pitää tarkastella hiukan lähemmin. On olemassa erilaisia kantoja ensimmäisellä ja kolmannella puhujalla. Niihin vielä haluaisin puuttua. Kapasiteettimekanismi on, ja tästä puhuvat monet tutkimuslaitokset, jotka ovat puhuneet tästä, ne kiistelevät siitä. Ne puhuvat siitä, että on se on sellainen, joka ennemminkin helpommin reagoi sääntelyvirheisiin, joita voi olla, tai sitten reagoi mu- muutoksiin energiajärjestelmissä, tekee niitä vaikeammiksi, ja toisaalta uusiutuvan energian on vaikeampaa tällaisessa kapasiteettimekanismissa vakiintua tai kehittyä edelleen. On siis paljon kriittisiä näkökantoja, ja haluaisin kuulla kaikilta panelisteilta, Miten te konkreettisesti näette asian? Onko kapasiteettimekanismi ylipäätään enää tarpeellinen? Voisimmeko tehdä, käyttää sen perusteluna jotenkin toimitusvarmuutta, vai onko niin kuin Tarva Fouquet sanoi, olemassa vain kapasiteetit tai kapasiteettirajoitukset pitää poistaa? Tämä on siis ensimmäinen asia, josta haluaisin yksityiskohtaisen vastauksen, mutta meidän pitää työstää tähän jonkinlainen kanta, miten me suhtaudumme asiaan. Toinen asia on sitten kansallinen energiamiksi. Haluaisin kuulla teitä, että jos toisaalta sanomme, että emme ota energiaa ulkopuolelta, niin miten sitten toisaalta saamme aikaan ensisijaisuutta uusiutuvan energian, uusiutuvan energialle. Haluan kuulla, mitä Rova Fuke tästä ajattelee. Ja sitten vielä kolmanneksi, tuet. Te sanotte, Rova Fuke, että kyllä, uusiutuvassa energiassa on tukea, tarvitaan jonkinlaisia, jonkinlaista suostumusjärjestelmää. Voisi kenties sanoa jotakin täsmällisemmin kansallisista tukijärjestelmistä. Uh, they were represented. Kiitos. Tässä poliittisten ryhmien edustajat. Sitten muut puhujat. Tässä pyytäisin kahden minuutin puheaikaa. Rouva del Castillo, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. No, katsotaanpa. Minä, niin, minä aion puhua Espanjaa. No ehkä yksi näkökohdista tässä keskustelussa, joka on tullut hyvin esille, on se, että mikä vaikutus on kaikella tällä kunkin maan erityistilanteeseen Euroopan unionissa. Eli tässä teemassa, eli mikä on markkinarakenne energiakysymyksissä – ja sittenkin huomataan, että tilanteet ovat kovin kirjavat. On sellaisia tilanteissa, joissa on oikeastaan pelkästään ydinvoimaa, tai sitten, että on paletti, mukaan lukien ydinvoiva, tai sitten on maita, joissa on päätetty niin, että loppu, luovutaan piankin ydinvoimasta ja sitten paletti on perustunut enemmän uusiutuviin ja sitten jotkut ovat panneet sen enemmän vielä etusijalle, mitä on edes Euroopassa. Sitten on maita, joissa ei ole siirtoongelmia. Sitten on maita, kyllä on. Ja sitten voivat tavallaan luota siihen, että niukkuusongelmat voidaan siirtoverkkojen avulla ratkaista. Toisin sanoen, meillä on tilkkutäkki olemassa erilaisia tilanteita. Minä olen sitä mieltä, että tämmöinen unionin rakenteen tavoitteena. Me kaikki sitä täällä suunnittelemme, sidosryhmät, päättäjät ja niin edelleen. Kaikki meidän täytyy antaa oman kortemme kekoon, että olisi jonkinlainen vähimmäistahon rakenne, niin että olisi jotain yhteistä ja se olisi yhdenmukainen. Ja tämän yhteisen nimittäin täytyy huomioida yhteiset tavoitteet. Eli totta kai se, miten päästä eroon hiilestä taloudessa, miten puolestaan voidaan lisätä uusiutuvien osa ja niin päin pois. Meidän täytyy huomioida toimitusvarmuus, meidän täytyy huomioida myös loppuhinnat. Kuluttaja kuitenkin sitten kantaa vastuun näistä kaikista päätöksistä. Siksi minä nyt haluaisin kuulla teiltä, kun huomioidaan todellakin nämä kaikki tekijät, että onko mahdollista pääsää jonkinlaiselle se vähimmäistason yhteisen nimittäjään, että se olisi kuitenkin askel eteenpäin nyky... Speaker. Seuraavaksi edustaja Karins. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille. Yritän kysyä muutaman kysymyksen. Yleisenä kommenttina se, että olen samaa mieltä herra Riosin kanssa, joka sanoi, että kaikki alkaa ja loppuu sähkölaskuun. Siihen täytyykin paljon keskittyä. Jos puhutaan hintasignaaleista, äskettäin kollega Langenin kanssa ja muiden kanssa olimme Saksassa. Amprian oli se verkkooperaattori. Siellä näyttivät hienoja kaavakuvia siitä, mitä käytännössä operaattoreilla on ongelmia uusiutuvien kanssa, kun ei tuule. Ongelma on siis se, että hintasignaalit investointeihin näyttävät olevan niin alhaiset, että kun nähdään, että sanotaan, että kukaan ei investoi, niin näyttivät sitten puolentoista vuoden vanhan kaasulaitoksen tuotanto oli nolla, koska operaattorit eh, menettivät enemmän rahaa siinä kuin että se olisi ollut käynnissä. Sitten oli kuva, sama kuva ydin voimalaitoksesta Ranskasta. Eli poliittinen päätös näytti hienolta, mutta näytet, näit, nähtiin, että sillä on todellisen maailman vaikutuksia, koska fysiikka on fysiikkaa ja hintoihin sisältyy aina investointeja. Rova Fuke, en nyt oikein osaa hyvin lausua, mutta siis teidän mielestämme täytyy keskittyä uusiutuviin ja se on kaiken tavoite. No hetkinen, Miten sitten nämä hintasignaalit, jos se on aina mihin keskitytään, koska näin omin silmin siellä verkko-operaattorilla on, joka ei myy eikä osta, pitää vain sitä frekvenssiä linjalla ja yrittää pitää kapasiteetin sellaisena kuin se on, ja se on ihan todellisen maailman ongelma. Ei mitään kuviteltua. Toinen kysymykseni herra Riokselle ja herra Paulunille – on, että mikä teidän mielestänne on ero sen välillä, kun puhutaan kapasiteettimarkkinoista ja sitten mitä puhutaan futurikaupasta? Ymmärsin, että kapasiteettimarkkinat, sanotaan kolmen vuoden päästä, miten saadaan investoinnit liikkeelle, niin mikä se ero on? Rubik. Kiitos, että herra Rubik. Uh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Uskon, että yksi todellisista kysymyksistä on, että jos me tarvitsisimme kapasiteettimarkkinoita, ja jos olisi mahdollista, että saataisiin tällainen julkinen Euroopan, laatuinen, kilpailu, eli se, joka tarjoaa parhaan palvelun, parhaan suorituksen keskipitkällä ja pitkällä tätöksellä pystyisi järjestämään nämä kapasiteettimarkkinat niin, että ei taas pidettäisi kiinni kansallista rajoista. Voisi olla periaatteena se, että jos keskipitkällä aikavälillä saisimme aikaan Euroopan laajuiset sisämarkkinat, tai jos haluamme tätä, että silloin ei olisi enää mitään hintavyöhykkeitä kansallisilla rajoilla. Tarvitaan alueellisia vyöhykkeitä, jotka ylittävät ainakin yhden kansallisen rajan. Muuten vanhat järjestelmät palavat takaisin ja silloin tällä alueella ei tapahdu mitään suurta edistystä. Kysymykseni meneekin tähän suuntaan. Miten, kollega Karins puhui jo asiasta, miten me voimme fyysiset markkinat saada sopusointun pörssin kanssa, eli energian kulku pörssin ja fyysisten markkinoiden välillä. Sillähän on vaikutusta tulevaisuuteen. Ja viimeinen kysymykseni on, uskotteko, että älykkäiden verkkojen kannalta on tärkeää, että EISA ja BEREK yhdistetään, jolloin tämä järkevä, älykkäät verkot ja telekommunikaatio ja ohjaavat verkot satelliittijärjestelmien kautta, jolle me saamme tiedot reaaliajassa ja voidaan asianmukaisesti saada aikaan tarvittavia kytköksiä. Onko tämä prioriteetti lähiaikoina? Thank you very much. Kiitos teille. Jos voisin pyytää vastaukset ja huomiot. Thank you very much for all this. Kiitos kaikista kysymyksistä. Tarvitaanko markkinoita? Moni kyseli sen perään. No, ei siihen ole mitään yhtä vastausta. Rouva del Castillo aika hyvin sen muotoili. Se riippuu maan tilanteesta, se riippuu markkinoiden tilanteesta, se riippuu monesta asiasta. Ei ole mitään yhtä ortodoksista vastausta. Ei voi sanoa, että kapasiteettimarkkinat ovat hyvää tai huonoa. Meidän täytyy analysoida tapauskohtaisesti. Sitä kutsutaan riittävyysanalyysiksi. Meidän täytyy arvioida markkinoiden olosuhteet, myös alueellisten markkinoiden olosuhteet, ei rahoitusmarkkinoiden tilaa. Meidän täytyy analysoida markkinoita, katsoa mikä on hintataso, kuinka paljon on tuotantolaitoksia, mitkä ovat odotukset näissä voimaloissa, että ne voivat jatkaa silloisissa markkinaolosuhteissa, mikä on kysynnän odotuksen niin edelleen ja niin päin pois. Ja sitten analyysin lopputulos osoittaa, mikä on riittävyyden taso, jos ollaan tietyillä markkinoilla. Juuri nyt jäsenvaltiolla on oikeus asettaa tavoitteita riittävyydelle. Jäsenvaltiolla on oikeus sanoa, kuinka paljon he haluavat luottamusta järjestelmään. Kukaan ei epää tätä oikeutta myöskään. Me uskomme, että jäsenvaltioiden pitäisi tehdä se avoimella tavalla, että se olisi vertailtavissa, käyttää samoja muuttujia, jos, että voidaan vertailla hallitusten erilaisia tavoitteita ja sitten vertailla tilannetta joilla markkinoilla. Tällaisen analyysin lopputulos joskus voi olla sellainen, että tarvitaan kapasiteettimarkkinoita. Näinkin voi olla. Kun kapasiteettimarkkinat näin luodaan, onko se tukea, ei. Se on vain erilaiset markkinat erilaisille tuotteille. Ei. Meidän järjestelmämme joskus tarvitsee myös kapasiteettia. Jos tarvitaan paljon uusiutuvia, niin sitä, sitten tarvitaan kapasiteettiakin. Se voi toteutua monella tavalla, voi olla monia toimijoita, siksi kapasiteettimarkkinoita täytyy olla ei pelkästään tuottajille avoimia, vaan myös varastoinnille, markkinareagoinnille, koska kaikki nämä yksiköt voivat reagoida myös kapasiteettitarpeisiin järjestelmässä. Ei se ole tukea. On kyse erilaisista markkinoista, jotka toteutuvat eri oloissa erilaisia tuotteita varten. Onko tämä tuote sitten hassua? Katsotaanpa aikaa 2050 vuonna esimerkiksi, kun me olemme päässeet kokonaan eroon hiilestä tuotantojärjestelmissä. Jatkossa hiilettömät järjestelmät monissa maissa todennäköisesti on sataprosenttisesti uusiutuvien varastointiin perustuen. Joissain on ydinvoimaa, joissain jotain muuta, mutta todennäköisesti on, että monissa maissa meillä on järjestelmä, joka perustuu täysin uusiutuviin ja varastointiin. Saamme siis järjestelmä, joka oikeasti muodostuu siitä, että on paljon investointikustannuksia ensinnäkin, eikä vaihtuvia kustannuksia. Järjestelmä, jossa polttoaineen hinta ei ole kovin olennaista, koska sitä ei ole käytössä, ja, ja hiilidioksipäästöllä ei ole mitään merkitystä. Ja sitten kustannusrakenne perustuu vain kiinteisiin kustannuksiin. Näin on televiestinnässä tällä hetkellä. Pari-kolme vuotta sitten jos ajatellaan televiestintäkustannuksia, niin oli kyse informaation määrästä, kuinka paljon käyttää, käytämme aikaa. Nyt ei ole tilanne näin. Minulla on wifi kotona, eikä kukaan sano minulle, kuinka paljon tietoa minulle tulee kotiin, kunhan se sopii vain laajakaistaan. Todennäköistä on, että monissa tapauksissa jatkossa energiajärjestelmämme ovat sen kaltaiset. Eli silloin kapasiteetti on tietenkin tärkeä muuttuja. Me tarvitsemme sellaisen markkinarakenteen, jonka myötä voidaan tähän suuntaan päästä. Kysyttiin myös tarjonta vyöhykkeistä. Tiedän, että se on huolta aiheuttanut varsinkin Tsekin tasavallassa, jossain muussakin kiemaassa. Me uskomme, että nämä vyöhykkeet pitäisi olla mahdollisimman suuria, koska se merkitsee suuria markkinoita enemmän likviditeettiä enemmän kilpailua, eli siitä on hyötyä kaikille. Totta kai tarjousalueen täytyy rajoittua rakenteellisiin esteisiin ja kunnioittaa fysiikkaa ja verkon rakennetta. Ei voi olla sellainen vyöhyke käytössä, joka on vain poliittisesti rajattu, vaan täytyy olla fyysiset rajat tarjottavissa, tekniset, rakenteelliset rajat. Meillä on olemassa keinoja myös, jotta voidaan määritellä minkälaisen tarjontalueen pitäisi olla, tarjousalueen pitäisi olla. Ja sitten sitä voidaan muuttaa, kun huomataan, että ne eivät toimi kunnolla. Sitten kapasiteettimarkkinat versus futurimarkkinat. Meillä on futurimarkkinoita nyt ja yleensä voidaan parin kolmen vuoden säteellä toimia energian kohdalla. Yleensä useimmat sijoittajat, oikeastaan kaikki sijoittajat, ovat sitä mieltä, että se ei riitä investoinnille. Se ei ole sellainen signaali, että kannattaisi pidemmällä välillä toimia. Nyt ei voi investoida tietäen ensi vuoden tai vuoden 18 hinnan tarvitsee pidempää aikaväliä. Futurimarkkinat eivät tätä nyt tarjoa. Ja sitten älyverkot. Totta kai ne ovat osa kaikkea tätä. Jos haluamme markkinat, joissa Kysyntä myös on osana tätä, ettei vain tuotannon pidä kysyntään mukautua, vaan päinvastoinkin. Eli kysyntä toimii omalla tasolla, tarvitaan verkko, joka pystyy tämän hoitamaan. Hoitamaan myös ne tasoittamiset, joita tarvitaan tosiajassa, että voidaan huomioida nämä haasteet. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin yhdistämään tässä kaikki tärkeät ajatukset, joita parlamentin jäsenet ovat esittäneet ajat kysymyksissään. Ehkä jos saan aloittaa teistä ja teidän ajatuksenne, jotka liittyvät tähän tilkutäkkiin. Se heijastelee todellisuutta tuo kuva, jonka esititte, ja juuri tästä syystä. Siksi, että meillä on eri nopeuksia Euroopassa siinä, miten integroidaan tai jopa edistetään uusiutuvaa energiaa, ei löydy yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille. Ei eri sektoreilla, kuten liikenteessä, lämmityksessä, jäähdyttämisessä tai sähkössä. Ja se, miten jäsenvaltioita annetaan käyttöön, siinä on eroa nopeudessa. Tähän aina liittyy se, että miksi parlamentti vuonna 2001 totesi asiasta, että siis aina on uneksi Euroopan komissio, että olisi tällainen harmonisoitu järjestelmä. Ja järjestelmä, jota vähiten on käytetty ja jolle on vähiten sovelluksia, on juuri tämä. Joten se ei koskaan saanut tukea. En hukaisi aikaa siihen, että ryhtyisin kehittelemään tällaista asiaa, koska tämä yhteinen tekijä olisi niin pieni, että se ajatellen tätä 27 tavoitetta, niin se, olisi, se ei olisi edistäisi sitä. Sitten mitä herra Langen sanoo? Miten pitkään meidän täytyy esimerkiksi saada tällaista hintavarmuutta. Ja minä sanoisin kyllä, että tarvitaan tällaista hintavarmuutta, koska me emme elä ihannemaailmassa ja energiasektori on hyvin mutkikas asia. Siinä on erilaisia veroja, jotka koskevat sähkön hintaa, erilaisia tukia, jotka on sisäistetty tai jotka on juuri ja juuri sisäistetty, ja myöskin erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä. Jos maissa on säädellyt hinnat esimerkiksi kotitalouksia varten tai teollisuutta varten – jos, joka merkitsee sitä, että yritys ei maksa verkkomaksuja tai maksa tähän syöttön tasapainottamismekanismiin, niillä on vaikutusta. Ja sitten halutaan kuitenkin siirtyä siihen, että saataisiin vuoteen 2050 mennessä 100 prosenttia uusiutuvaa tai vuoteen 2040 mennessä 50 prosenttia. Silloin täytyy olla investointivarmuutta ja teknologialle, jossa on pääomakustannuksia, mutta ei suinkaan käyttökustannuksia. Silloin täytyy olla tietty kynnys, jossa pankki sanoo, että tuolla ajalla tämä on, että siis ei ole tällaista riskipalkkiota. Tämä on siis se vähimmäin, vähimmäisvaatimus. Mitä sitten tulee parlamentin jäsenen Pohjois-Euroopasta? Olen yhtä mieltä siitä, että ei ole minun toiveeni puhua pelkästään sähköstä tai uusiutuvasta energiasta syntyvästä sähköstä. Herra Langenin mietinnössä ja teidän mietinnössä varmasti myöhemmin korostetaan sitä, että on olemassa sektoreita, joita ei kohdella hyvin uusiutuvien maailmassa. Niitä ovat lämmitys ja liikenne. Ja meidän täytyy löytää hyviä esimerkkejä Tanskasta ja Ruotsista liikenteen osalta, jotka ovat edistyneempiä kuin monissa muissa maissa. Tässä on tapahtuvattava muutoksia. Kysymykset sitten siitä, miksi kaasukapasiteetti, että ei tapahdu mitään silloin, kun verkkooperaattori joutuu toimimaan eh, sen hyväksi, että tämä tasapainottava rakenne säilyy. Tähän ei ole helppoa vastausta. Jos ollaan Ambrionissa, silloin ollaan Saksan ja voidaan sanoa, että jos on liikaa hiiltä tai ollaan hiilivetosjärjestelmässä, niin silloin, jos olisi tällainen hiilen käytön lopettamisjärjestelmä asteittain, jota hallitus nyt pohtii, silloin olisi myöskin parempia mahdollisuuksia eh, CHPlle, jota sanan kaasusta. Mitä me sitten teemme näille integroiville välineille tällaisessa tapauksessa? Näitä on kokonainen niin kirjo olemassa. Minusta on mielenkiintoista, kun puhutaan näistä markkinamaailmoista. Minä ymmärrän sitä, eh, kun puhutaan tästä mutta uusiutuvan energiamaailma on muuttunut, energian kysyntä ja tuotanto on yhä enemmän itsetuotantoa teollisuuden tasolla kotitalouksissa. Tämä ottava huomioon on paikallisia hankkeita, joita tekevät osuuskunnat, yksittäiset kotitaloudet, kuka tahansa, ja niiden, niissä syntyy aivan toisenlaista joustavuutta tässä maailmassa. Ja täytyy reagoida tähän joustavuuteen. Se on se tehtävä, joka nyt on järjestelmällä. On tapahtunut paljon edistystä hallinnon tasolla tai se, että pyritään kokoamaan yhteen näitä kuormia eri yksiköistä, mutta myrkyllistä on se, että, että täytyisi huolehtia tästä uudesta maailmasta, jossa on täyttä joustavuutta. Se on kapasiteettimekanismi ja se on tämä vanha perinteisen äh, peruskuorman kysymys, se on se, mikä aiheuttaa tuskaa kaikille. Ja se on se, mikä minusta on, äh, anna mitään varmuutta niille, joilla edelleen on hiiltä esimerkiksi ähm, portfoliossaan. Nyt infrastruktuurin muutoksesta sanoisin, että kestävä energiainfrastruktuurin muutos, jonka olemme nyt kohtamassa Euroopassa. Tässä on eri nopeuksia, mutta näin tapahtuu samoin globaalisti. Se todennäköisesti saa aikaan uusia tukia, ja tätä minä tarkoitin omassa kommentissani kalvossa. Meidän ei pidä ja Vanhat ydinvoimalat, halutaanpa uusia tai vanhat, ikivanhat ydinvoimalat, ne olisi nyt jo ottaa, käyt, tota aikaista ottaa käytöstä pois turvallisuussyistä, ne vaativat paljon rahaa. En tiedä, uskaltaako komissio ottaa tätä esille paperissaan. Nämä rahamäärät, niitä ei ole. Joten viime kädessä meillä täytyy olla kuitenkin turvallinen maailma, ja olen varma siitä, että me joudumme maksamaan tästä. Mutta silloin pitää myös sitten kysyä kunnollisia infrastruktuuria, tai pyytää kunnollisia infrastruktuuriohjelmia, infrastruktuuritukiohjelmia, tähän vaiheeseen, jossa luovutaan ydinvoimasta ja hiilestä? Thank you very much, madam. Kiitos. Ja kolmas puhuja. Kiitos. Ja jotkut kysymykset koskettelevat samanlaisia asioita. Nivutan niitä yhteen. Ensin herra Langenilta päivän sisäisistä markkinoista. Jos sopii, niin muotoilisin se vähän eri tavalla – sanoisin, päivän sisäiset markkinat eivät kyllä ole osa ongelmaa, ne ovat osa ratkaisua. Miksi näin? Viime vuosina on tehty paljon, jotta päivän sisäiset markkinat saadaan yhä lähemmäs reaaliaikaisuutta. 30 minuuttia on se ero äh, tähän toimittamiseen. Tämä äh, rajatelyttävä on vähän pidempi aika, 60 minuuttia. Tässä vaaditaan enemmän yhteistyötä siirtoverkon haltijoiden välillä. Erinomainen esimerkki oli siitä, miten päivän sisäiset markkinat voivat antaa panoksensa toimimutusvarmuuteen Viime vuonna 2015 tämän auringonpimennyksen aikana, kun reservienergia ja kapasiteetit – joita Saksan siirtoverkohaltijat hankkivat ennen tapahtumaa, eivät olisi yksin riittäneet kattamaan tämän jyrkän muutoksen, joka tapahtui auringonpimennyksen aikana. Miten se sitten oli mahdollista, että mitään ei tapahtunut verkossa yksinkertaisesti, koska siirtoverkohaltijat tiesivät, että he pystyivät luottamaan päivän sisäisiin markkinoihin ja pystyivät sitten tasaamaan suuren osan epätasapainotilasta sen päivän aikana markkinoilla ennen kuin täytyy mennä tasehallintamarkkinoille. Eli se on osa järjestelmän turvallisuutta. Tietysti päivälliset markkinat yksinään eivät voi ratkaista kaikkia ongelmia. Siinä täytyy tukeutua hyvin vahvasti myös tasehallintamarkkinoille ja tässä pitäisi saada lisäponnistuksia myöskin niidenkin kehittämiseen niin, että tulee eurooppalaisempi lähestymistapa ja avata sitä myös toimijoille, jotka käyttävät uusiutuvia. Se ei ole mahdollista kaikilla markkinoilla lyhyesti päivän sisäisistä markkinoista vielä uudet tuotteet, kuten 15 minuutin sopimukset markkinoille, joilla tämä tasehallinta-aika on 15 minuuttia. Niitä on otettu käyttöön, voidaan käydä kauppaa yli rajojen. Kaikki tämä on myötä vaikuttanut siihen, että likviditeettimarkkinoilla on kovasti lisääntynyt. Nähdään yhä enemmän myös toimijoita, kuten suoramarkkinointia ja tällaisia, jotka ovat aktiivisena markkinoilla. Se, mitä ei ole vieläkään riittää, merkittävästi on tämä 24-7 tasehallinta, että voidaan ottaa tasevastuu kellon ympäri kaikkien toimijoiden osalta. Tähän täytyy antaa vielä kannusteita, että likviditeetti lisäisi, lisääntyisi vieläkin enemmän. Tuli mielenkiintoinen kommentti mietinnön otsikosta, eli onko energia vai sähkö? Ehkäpä kyse on vain sanamuotoasia. asia sitä, mutta sinne esille yhden näkökohdan. Ei se ole mikään kriittinen asia mietinnössä, mutta kyllä kannattaa todellakin eh, kohdalla näitä eriytetysti. Esimerkiksi ilmastotavoitteiden osalta Meillä on päästökauppajärjestelmä Euroopassa. Sitä pitäisi vahvistaa, että saadaan sitten hiilidioksidipäästötavoitteet saavutettua. Sitä, siitä ei pitäisi tehdä energiamarkkinarakenteen osaa. Se vain lisäisi monimutkaisuutta. Eli yleistavoitteena on aina yksinkertaista, että yksi tavoite ja yksi mitta, millä se saavutetaan, eikä aivan eri asiat. Kolmanneksi, tietysti tuli monia kysymyksiä kapasiteettimarkkinoista. Ehkä on vähän sekaannusta siitä, että mistä oikeasti puhutaan, kun sanotaan kapasiteettimarkkinat tai mekanismit. Ovatko ne vain tukijärjestelmiä? Valaisisin asiaa vähän. Myöskin meidän näkökulmastamme on hyvin selvä, että mikä tahansa markkinoilla rakenne onkin ja onko se kestävä, niin siinä täytyy palkita kapasiteettia, korvata kapasiteettia tiettyyn mittaan asti. Se on selkeää sähkömarkkinoilla, mutta mielenkiintoista on tietysti, että ny, nykyisessä markkinarakenteessa on jo nämä osatekijät. Esimerkiksi kun tasehallintamarkkinat ovat selkeämmin esillä, jossa kapasiteettia jo korvataan. Eli jos kapasiteetti korvaus on ongelma, niin sitten hakisin ratkaisua niistä osatekijöistä, jotka ovat näiden ongelmien ratkaisu jo nyt olemassa. Ehkä niitä täytyy edelleen kehittää, kuten aiemmin mainittiin. Tukijärjestelmät uusiutuville. Jossakin maissa ne on rakennettu niin, että niistä tulee kannusteita myöskin investointeihin kapasiteettiin riippuu siitä, miten paljon kapasiteettia myydään markkinoille jälkeenpäin. Eli tässä on myös kapasiteettimekanismi olemassa, jos sitä näin voidaan kutsua. Mitä ei tarvita tämän lisäksi ovat lisätukiaiset, erityisesti jos ne vääristävät pelkän energiamarkkinoiden hintasignaaleja poliittisista syistä tai taloudellisista syistä tai mistä tahansa syystä, niin ehkä aina kannattaa kannattaa tukea tiettyjä teknologioita, uusia teknologioita pilottihankkeina, jotta saadaan ne sellaiseen tilanteeseen, jossa ne ovat sitten kilpailukykyisellä taloudellisella tasolla, eivätkä tarvitse lisätukea. Näin ehkä saattaa aina olla, mutta se pitäisi tehdä niin, että se ei sekoita pelkän energiamarkkinoita. Esimerkiksi voitaisiin maksaa uusiutuvan energian tuottajalle kapasiteettiin liittyvä määrä, joka asettaa hänet samaan asemaan, sellaisen asemaan, jossa hän voi tämän puuttuvan summan ansaita, kattaa kustannukset ja ehkä saada vähän enemmänkin myymällä energiamarkkinoilla. Eli nämä asiat täytyy eriyttää. Tämä syöttöpreemio, joka lasketaan jälkeenpäin ja sitten kattaa kaikki tehottomat osat myös, jotka jossa siis ei ole optimaalista markkinoille osallistumista, se ei ole paras ratkaisu. Mielenkiintoinen asia on, että jos se näin tehdään, niin itse asiassa ei ole mitään perustavanlaatuista eroa uusiutuvien ja joidenkin tavanomaisten teknologioiden välillä. Saattaa olla tavanomaisia, hyvin joustavia teknologioita, joita kannattaa tukea, mutta se pitäisi sitten tehdä ihan samalla tavalla. Kapasiteettimaksulla etukäteen osallistumisesta energiamarkkinoille. Kiitos. Let me say. Kiitos. Kiittäisin nyt kovasti kaikkia puhujia, kaikkia kolmea hyvin, hyvistä vastauksista ja kattavasta lähestymistavasta. Kiitos, että äh, käytitte aikaa meidän valiokunnamme asioihin. Se oli kovin hedelmällistä. Kiitos ja aplodit teille. straight forward. Uh, Jatketaan heti, koska on, ollaan vähän aikataulusta jäljessä. Toinen paneeli. Sähköverkohaltijat ja sääntelijät. Sähköverkohaltijat ja sääntelijät. Ensimmäinen puhuja, herra Ostermark Andreasen. Herra Andreasen on Ensoen siirtoverkon haltijoiden eurooppalaisen verkoston, eli sähköenson johtaja. Kuten oikein hyvin tiedämme, hän on myös pääjohtajana Energinetissä, joka on kaasu- ja sähköverkon siirtoverkon haltija. Ja myöskin Tanskan sähköteollisuuden liiton johtokunnan jäsen. Teollisuuden näkökulma, ei sinänsä energian tuottajan pelkästään, vaan myös sääntelijöiden, verkonhaltijoiden näkökulma. Hyvin mielenkiintoista meillekin. Nyt haluaisimme kuulla esityksenne, koska sähkömarkkinoiden rakenteemme on pääaiheemme kokouksessa. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja Busek, parlamentin jäsen. On hauska olla täällä. Kiitos kutsusta. Mielestäni keskustelu parlamentin jäsenten ja alan edustajien kanssa on meille tärkeää. Huomioida myös teidän huolenne. Nyt me keskustelemme nimenomaan Enson näkökulmasta liittyen Langenin mietintöön. Kiitos muuten hyvästä mietinnöstä, herra Langen. Palaan siihen alustukseni lopussa. Siirtoverkon haltijat pääosin ovat kyllä tyytyväisiä tästä. Me tiedämme, että 2030 mennessä 27 prosenttia meillä on uusiutuvaa verkossa. Eli 45 ehkä jopa 50 on uusiutuvaa. Onko se kannattavaa? Onko se tehtävissä? Ja siirtoverkon autoittajien vastaus on kyllä, no se on toteutettavissa ja kannattavaakin, jos se tehdään oikein. Komission ja parlamentin kantojakin me olemme käyneet läpi, olemme miettineet, miten me voimme kehitellä, kehittää markkinoita ja infra päästäksemme tavoitteisiin. No, se, mitä tässä ennen kaikkea tarvitaan, jotta päästään jopa 50 prosenttiin, on jousto. Tässä on kaavio, joka osoittaa, kuinka paljon tästä tarvetta on. Tässä on viikko tuulivoimatuotantoa tuotantoa Tanskassa. Siellä on harmaa alueen kulutus ja sitten sininen on puolestaan aurinkovoimaa ja tuulta. Tämä osoittaa, kuinka paljon tarvetta joustoon. Eikä se koske pelkästään Tanskaa, se koskee monia alueita. Saksassa, pohjoisosissa voi olla tilanne huonompikin kuin mitä tässä. Tämä edellyttää joustoa ei pelkästään järjestelmältä, vaan myös jakelujärjestelmältä. Nimittäin yleensä tämä aurinko- ja tulivoima syötetään verkkoon. Totta kai sielläkin on ruuhka ja tiheyshallintaongelmia. Me tarvitsemme enemmän välineitä kalupakkiin, jotta voidaan edetä. Me haluamme, että voidaan ottaa enemmän uusiutuvaa verkkoon. Tässä ehkä olennaisinta on, että luovutaan näistä päätöksistä prioriteeteista, ei se tarkoita, että uusiutuvista kuitenkaan luodetaan. Tai vastoin. Se vain tarkoittaa, että pystymme paremmin huomioimaan uusiutuvat järjestelmässämme, jos unohdetaan päätökset prioriteeteista. Olen eri mieltä. Rouva kanssa, joka juuri tässä istui, hän vastusti kovasti sitä, että ei poistettaisi, vastusti, että poistetaan nämä päätökset prioriteeteista. Totta kai siinä on totta kai ajatuksena se, että se ei maksa mitään. Ja koska tietävät, että etusijan saavat, kun verkkoon haluavat. Tanskassa meillä on keskimäärin tuulivoima 50 prosenttia. Harvoin me aurinkoista tuulivoima leikkaamme verkosta pois. Markkinarakenne on sellainen, että ne tulevat ensin mukaan. Totta kai kun hinnat ovat miinuksella, niin sitten meidän täytyy sulkea tuulivoimalat, jos ei voida sitä eteenpäin toimittaa. Mutta ei ole kyse vain uusiutuvista. Oikeastaan on kyse markkinarakenteesta kokonaisuudessaan. Me haluaisimme vastata komissiolle parlamentille siten, että me olemme sitä mieltä, että rakente pitäisi perustua hintasignaaleihin, että hinnat nimenomaan vastaisivat järjestelmän niukkuutta. Ihan maailmassa sanotaan, että tuotteen hinta sisältää kaikki tuotteen ominaisuudet, mutta kun puhutaan sähkön tuotteen hinnasta, niin oikeastaan siellä on vain markkinahinta tai voimalan hinta. Eli me tarvitsemme hintasignaaleja, jotta saadaan aikaan myös joustoa hinnoitteluun, niukkuuden hinnoitteluun. Me tarvitsemme enemmän tuotteita, palveluita. Sen arvioimiseksi, mikä arvo on, että pystytään näkemään, mikä niukkuuden merkitys on. Eli me peräkuulutamme näitä markkinoita, ei pelkästään päivämarkkinoita tai tasausmarkkinoita, vaan todella me tarvitsemme kunnon hinnan myös joustolle, jota tarvitaan. Me emme näe suurta tarvita kapasiteettimarkkinoille, mutta kyllä tarvitaan joustolle paljonkin tilaa, enemmän kuin kapasiteetille. Kuluttajallakin on tässä tärkeä roolinsa me olemme vedonneet sen puolesta, että siirtoverkon haltijat ja jakeluverkon haltijat tekevät yhteistyötä kaikilta osin. Sitten Langenin mietintöluonnoksen johtopäätöksiin niin Me voimme kyllä tukea teidän suosituksianne. Paljolti ne vastaavat myös meidän analyysiamme. Me olemme esittäneet mekin, kuten te mietinnössänne, että me tarvitsemme Euroopan kattavaa metodologiaa, jotta voidaan riittävyysanalyysiä tehdä, ei pelkästään maittain, vaan alueittainkin. Meillä olisi hyvä, että tällainen väline olisi käytössä. Voimme kyllä esittää sitä, että se olisi osana tulevaa lainsäädäntöäkin. Niin ikään tämä edellyttää uusiutuvia enemmän ja sitten myös yhteistyötä yli rajojen myös siirtoverkon haltijoita. Me olemme sadan vuoden verran tehneet yhteistyötä. Me olimme tekemässä yhteistyötä ennen kuin EU-takaan oli. Eli meillä on aika hyvä tase siltä osin ja kokemusta on. Mutta tässä täytyy eteenpäin mennä yhteistyön parissa. Siksi me olemme luonneet paljon erilaisia aloitteita yhteistyön takaamiseksi, niin että vahvistettaisiin suunnittelua, seurantaa ja täytäntöönpanoa – ei pelkästään näitä nykyisiä sääntöjä, vaan että meillä olisi myös jatkossa välineitä, jotta voitaisiin huomioida kaikki uusiutuvatkin järjestelmässä. Mutta edelleen väittäisimme, että suurin vastuu tässä viime kädessä toimitusvarmuudessa on paikallisilla siirtoverkonhaltijoilla ja hallituksilla. Tässä pitäisi ymmärtää, että siirtoverkonhaltija ei ole mikään ilmassa leijuva atomi. Me riipumme kovasti myös poliittisesta tuesta, sääntelytuestakin. Ja sitä kyllä on Euroopassa ja meidän maissamme. Mutta sitten kun ajatellaan alueellista vaihetta, niin meidän pitäisi kehitellä sääntelypuitteita, poliittisia puitteita, jotka palvelisivat alueellista yhteistyötä. Se on meidän harrastoiveemme, että parlamentti ja hallitukset voisivat antaa meille tällaista tukea alueellisesti. Se on nähty, kun me olemme tätä kehitelleet ja sitä voitaisiin entisestään vahvistaa. Eli olemme kiitollisia myös teidän ehdotuksistanne vahvistaa tähän suuntaan, että pitäisi enemmän meille Enso-verkostolle antaa tukea. Ehkä siinä voitaisiin miettiä Aserin ja Enso-verkostojen nykyistä tehtäväkuvaa ja täyttää polsareijat sääntelyssä, varsinkin jos ajatellaan tätä yhteistyötä sääntelyviranomaisten kesken ja verkostojen kesken. Kiitos. Uh, well, thank you very much for your very strong... Kiitos hyvin selkeästä vahvasta viestistä meille kaikille komissiolle. On hyvin tärkeää. Aina meille on sitten helpompi ymmärtää koko asia. Sitten haluaisin pyytää tähän herra Van Beveren, joka on lainsäädäntö- ja strategiajohtaja Eandikselle, joka on belgialainen jakeluverkohaltija, joka toimii Flanderin alueella, tarjoaa verkkoratkaisuja sähkössä, maakaasussa, myöskin valaistuksessa ja lämmityksessä. Koulutukselta herra Fanberen on rakennusinsinööri Gentin yliopistosta. Pyytäisin teitä pitämään seuraavan puheenvuoron. Dank u wel. Goedemiddag. Kiitos. Mukavaa iltapäivää kaikille. Ensimmäisellä kerralla haluan kiittää siitä, että me saamme esitellä kantamme jakeluverkon haltijana täällä. Tulen puhumaan haasteista, ratkaisusta ja esimerkkeistä. Ja sitten tulen kertomaan, miten pitkälle loppuasiakas voidaan vetää tähän mukaan. Haasteet itse asiassa ovat jo muut puhujat ottaneet esille hyvin kattavasti. Hajauttaminen, uusiutuvat eh, energiat, sähköistyminen, jakeluverkon haltijana monet meidän tehtävistämme on jo sopeutettu olemme soveltaneet teknisiä ratkaisuja ja sen ohessa olemme pyrkineet täydelliseen eri, eriyttämiseen. Sanoisin, että Belgiassa me belgialaiset olemme tällaisia mallioppilaita Euroopassa, mutta eriyttämisessä todellakin siis on näin. Me olemme todellakin mallioppilaita. Jakeluverkon haltijoiden tilanne eri puolilla Eurooppaa on erilaista. Tämä koskee sekä sitä, mikä on eriytymisen aste, miten suuria nämä jakeluverkonhaltijat ovat ja myöskin eroja myöskin siinä, missä määrin näitä verkkoja jo ohjataan älykkäästi, automaattisesti. Siinä on eroja maiden ja alueiden välillä. Nyt ajatellen energiamuutosta, jos ajatellaan sitä jakeluverkon haltijan kannalta, silloin meillä on tärkeitä tehtäviä. Me olemme neutraali markkinoiden edistäjä. Energiatehokkuullakin on merkitystä meidän me myöskin älykkäillä mittareilla, tietojen hallinnalla ja myöskin varastointi, siis teknisten ongelmien ratkaisemiseksi esimerkiksi akkuvarastoinnin kautta jakeluverkon haltijana me voimme toimia siis tällä tavoin myös, mutta tätä ei pidä nähdä mustavalkoisesti. Se, missä määrin jakeluverkon haltija on eriytetty, sillä on merkitystä, jos ajattelee tällaisia käsitteitä kuin riippumattomuus ja neutraalius. Jos jakeluverkon haltijalle halutaan antaa jokin rooli, sillä on, siitä on hyötyjä, mutta vasta myös haittoja. Se voi olla välttämätöntä esimerkiksi markkinoiden kehittämiseksi, silloin ratkaista ongelmia, mutta tulee kysymys siitä, kumpi oli ensin kana vai muna. Ja jos ajatellaan esimerkiksi sähköisiä kulkuneuvoja ja yhtenäisyyttä ja ratkaisujen yhteentoimivuutta, kutsunutta, mutta myöskin haittoja. Nimittäin se, miten pitkälle näiden jakeluverkon haltijoiden toimet menevät, miltä näyttää palvelujen laatu, miten innovatiivisia ovat ne tavat, joilla nämä jakeluverkon haltijat toimivat. Vaikutukset, joita haitoista on, ovat sellaisia, että niitä voidaan huomattavasti vähentää, jos tällainen verkonhaltija on eriytetty. Ja miten me sitten voimme näitä haittoja poistaa? Me olemme valmiita ja pyrimme myöskin samaan tilanteen, jossa meidän tehtävämme on selkeästi rajattu. Täytyy olla selvää se, mikä tehtävä meillä on meille, meitä pitää myöskin koskea suorituskykyindikaattoreiden, jotta voidaan arvioida sitten, miten me olemme toimineet. Ja pitää olla myös tilaa innovaatioille. Ilman innovaatioita me emme voi olla menestyksekkäitä. Haluaisin sanoa aiemmille puhujille, että jo nyt meillä Belgiassa me jakeluverkon haltijana emme saa mitään ohjeita siitä, miten meidän pitäisi integroida älykkäitä verkkoja, mutta siitä huolimatta me teemme tämän. Sanoin, että haluaisin mainita täällä joitakin esimerkkejä asioista, jotka jo olemme integroineet. Ja kyllä Belgiassa pyrkivät juuri saamaan aikaan tällaista selvityskeskustelua, tämä on yksi meidän hankkeistamme. Sitten tällaista ehdokasfoorumia, jota käyttävät kaikki markkinoilla toimivat ja näiden tämän organisaation hallinnollinen rakenne, organisaation nimi on Atrias. Paikalla ovat kaikki kaupalliset toimijat, mutta myöskin sääntelyviranomaiset. ei mikään pelkästään tällainen jakeluverkon haltijoiden yksi erillinen toiminnon yksikkö. Mukana on myöskin muita toimijoita. Ja nämä jakeluverkonhaltijat ennen kaikkea investoivat. Belgialla on myöskin joustavuuden markkinat eh, jakeluverkon markkinoiden tasolla teollisuuden ja yksityisten eh, teollisuuden osalta, näin on yksityistalouksien osalta, ei ole vielä näin pitkällä, mutta teollisuudella on olemassa tällainen joustavuusmarkkina, mikä on meidän roolimme siinä – me olemme riippumattomia tietojen hallinnoijia ja myöskin neutraali markkinoiden edistäjä. Tärkeää on, että helpotetaan tällaisia joustavia markkinoita ja että myöskin toimintaa, joka on jakeluverkonhaltijoilla, kaikkien täytyisi toimia yhdessä verkkojen toiminnan hyväksi ja me tarjoamme tällaisen foorumin, me helpoitamme, helpotamme erilaisia menettelyjä, mutta me emme välttämättä ole kaikessa suoraan mukana. Mikä on sitten tilanne asiakkaiden osalta, jos mm, jakoverkkona, jakoverkon haltijana me haluaisimme, että loppukuluttaja autetaan toimimaan energiatehokkaasti. Me toimimme sen puolesta, että käytetään uusiutuvaa energiaa, ja me voimme auttaa kotitalouksia myös välttämään kulutusta kulutushuippujen aikana. Viime kädessähän asiakkailla on mahdollisuus itse valita sähkön toimittaja. Ja e, teollisuuden osalta tämä koskee myös e, energian palveluyrityksiä, jotka voivat valita ja on myöskin mm, katsoa, minkälaisen mm, sopimuksen tekee, voi myöskin osallistua näille joustavuusmarkkinoille. Asiakas voi hätätilanteissa tai niukkuuden tilanteessa hyötyä siitä, että hänellä on rajoitettu verkkoon pääsy ja tätä kautta voidaan välttää katastrofeja. No niin, tässä oli lyhyesti meidän kantamme, jonka halusin teille ilmoittaa. Äh, next speaker. Kiitos. Seuraava puhuja. Tohtori Gröbel. Hän on osastonjohtajana osastolla kansainvälinen koordinointi. Saksan liittovaltion verkkovirastossa, joka hoitaa sähköä, kaasua, televiestintää, postia, rautateitä, monia asioita. Olette myös varapuheenjohtaja CER-viranomaisessa, eli Energialan sääntelyviraston neuvostossa. Ja myöskin sitten ASERin jäsen, joka on sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston sääntelyneuvostossa, hän on jäsenenä. Tietysti sääntelijä on eri asemassa kuin verkohaltija. Eli nyt haluaisimme kuulla teidän näkökulmanne. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös esittelijä, että myös sääntelijä on kutsuttu tänne puhun Saksaa, koska ensisijassa olen saksalaisena sääntelijänä tänne kutsuttu, mutta tietysti sääntelijöiden Euroopan tason yhteistyö on tärkeä. erityisesti Aseerissa se toimii eri roolin ja sen osoittavat. Ja sitä haluaisin nyt myös lisäksi käsitellä. Ensinnäkin on tärkeää hahmottaa lähtötilanne, jonka, josta lähtien meillä on kaksi integraatiotehtävää energia-alalla. Lähtötilanne on kyllä aika vaikea, koska kuin jäsenvaltiot kansallisella tasolla niin heillä on edelleen kansallisesta energiapaletista artiklan 194 mukaan vastuu. Ja äh, ne täytyy ottaa huomioon kaikissa eurooppalaisissa ratkaisuissa. Eli täytyy löytää tasapaino, kuten mietinnössäkin todetaan, keskitetyn ja hajautetun ratkaisun välillä. Eli kaksi integraatiotehtävää energia-alalla on. Mitkä ne ovat, sekin siellä on sanottu tietysti. Uusiutuvien integrointi markkinoille, verkkoon, kaupankäyntiin. Se täytyy hoitaa ja siihen liittyvät mukautukset ja sitten tietysti Euroopan tason integrointi eli eurooppalaiset energian sisämarkkinat. Nämä pitää nähdä yhdessä nämä asiat. Sitten voidaan löytää useita ratkaisuja, eikä pitää niitä vastakohtina, antagonismina. Tämä on mielestäni olennaista. Ja tästä lähtökohdasta minäkin aloitan harkintani. Ja sen lisäksi nämä, nämä valitut ratkaisulähestymistavat ovat ne, joka myös meidän liittovaltioviraston näkökulmasta ja noudatamme, ja tästä on keskusteltu myös Saksassa. Ja siinä lähtökohtana on pelkän energian markkinat, energy only, eli markkinaperusteinen ratkaisu selkeästi. Ja tässä hyvin ratkaisevaa, jotta markkinaperusteinen ratkaisu toimii ja, ja että hinta signaalit todellakin voivat vaikuttaa, on, että ne täytyy jättää rauhaan, että ne voivat toimia väärist- ilman vääristymiä. Ja siinä on hyvin tärkeää, että pitkäaikaisia puitteita muutetaan. silloin nämä lyhytaikaiset hintasignaalit ja pitkäaikaiset in, investoinnit ehkä saadaan paremmin yhteen, jotka ovat nyt ehkä liikaa erillään. Ja, mutta uusilla tukiaisilla kapasiteettimarkkinoilla ja tällaisilla tätä ei voi ratkaista, vaan se täytyy ratkaista juuri sen kautta, että saadaan vääristymättömät markkinat ja hintasignaalit sallitaan ne. Ja sitten hyväksytään myös ne tulokset. Se on myös mietinnössä hyvin ja selkeästi esillä ja tässä tämä on myös meidän käsityksemme. Se tarkoittaa, kuten sanoin, sanottua, niin puhuin jo siitä, että emme pidä vaadittavina kapasiteettimarkkinoita, mutta se tarkoittaa myös, että sitten tietysti tällaisen ylimenokauden jälkeen, siirtymävaiheen jälkeen myöskin uusiutuvien puolella täytyy olla taloudellisia kannusteita siihen, että toimitaan markkinaehtoisesti. Tämä kehityskulku mielestäni on jo alkanut. Siis tämä alkuperäinen filosofia, joka tietysti oli tarpeen, jotta uusiutuvia voidaan asianmukaisesti tai voitiin tukea Siitä syntyi eläinrainen produce and forget-filosofia. E, siis ei pelkästään siitä, olla siitä eroamavassaan vaan koko Euroopassakin, ja sehän onkin täysin järkevää. Niin, että päästään vääristymättömään taloudelliseen toimintaan, ja vain sitten tämä energy only, pelkän energiamarkkinat voivat toimia varmastikin pidemmällä aika välillä vaaditaan tiettyjä toimia uusiutuville Saksassa. Uusiutuvan energian lain uudistuksessa on jo enemmän markkinaperusteisia välineitä otettu käyttöön, jotta tähän suuntaan voidaan siirtyä. Tietysti myös tämä priority, priority access on edelleen olemassa etusia ajojärjestyksessä, mutta ei se tietysti tule toimimaan ikuisesti ja että kaikki markkinaelementit täytyy toimia vääristymättä. Muuten tämä merkinnäperusteisen hintamekanismin perusta ei toimi enää. Tässä mielessä se, mitä edelliset puhujat ovat tästä sanoneet, että on tietysti oikein, niin siinä tärkeä osatekijä on se, että sallitaan tähän tarvittavaa joustavuutta. Se ei koske pelkästään tasehallintapuolta. Tämä pitäisi vielä ottaa esille, koska sitä ei nyt ole sanottu ihan selvästi vielä, vaan erityisesti myös kysyntäpuoli on siinä mukana. Siis demand side responsibility on hyvin tärkeä osatekijä. Osatekijä, joka on hyvin vaikea ottaa käyttöinen mukaan, koska meillä on eri kysyntäryhmiä koska meidän täytyy nähdä tässä, että miten markkinat voivat toimia. Mielestäni on hyvin olennaista, että pörssissä on otettu tiettyjä tuotteita jo käyttöön tältä puolelta, jotka tämän mahdollistavat. Ja mielestäni lisää osatekijöitä, elementtejä tässä tulee vielä mukaan, jotka sitten vastaavat ja ottavat huomioon tämän hintamekanismin ja hintaeron niin, että tämä mekanismi alkaa purra. Haluaisin nyt vielä mainita, ja tietysti sääntelijänä olemme siitä vastuussakin, että aina kaikki ei toimi ilman, että verkkoinfrastruktuuri on hyvä ja hyvin kehittynyt. Ja ilman verkkoinfrastruktuuria niin sitten täytyy myös tuottajapuolella ottaa huomioon nämä muutokset. Ja tähän meillä on tämä verkon kehityssuunnitelmien väline, jossa on aikataulu 10 vuotta. Ja juuri Saksassa, kun on tämä energiatuotannon muutos ollut, niin nyt yritämme sitten tehdä uudistuksia, saada uusia investointeja verkkoihin. Nyt kun tämä muutettu tuotto kautta ja infrastruktuuri tulisi otetuksi huomioon. Sekin on hyvin olennaista ja sitä ehkä alkuun aliarvioitiin, että että, tuot, että tuottajarakenteen muutos täytyy myös tapahtua verkkoinfrastruktuurin muutoksen myötä. Ja tämä on tietysti yksi tärkeimpiä tehtäviä energialan sääntelijälle tai sääntelijöille yleensä. Ja tämä ei koske pelkästään kansallista tasoa, vaan juuri rajat ylittävässä logiikassa. Tässä todellakin on vielä pullonkauloja rajat ylittävissä äh, liittymissä Sitten tässä on myös nämä CIP-yhteisen edun intressit, joihin sääntelijät kiinnittävät huomiota. Tässä on erityisiä sääntelykannusteita, joita osittain on jo käytetty. Avainsanana cross-border cost allocation. Se on väline, jota ei ollenkaan pidä aliarvioida, koska sen myötä saadaan kulujen jakamisen mahdollisuus myös rajat ylittävästi mahdolliseksi Aserhan tätä koordinoi, mutta myös kansalliset sääntelijät sitä sitten vastaavasti toteuttavat. Tästä haluaisin vielä lopuksi puhua lyhyesti. Koordinointitarvetta Euroopan tasolla on, on varmasti enemmän myöskin alueiden välillä. Tästäkin kuultiin jo. Sehän on suuri osatekijä energiaunionissa ja komission tiedonannossa Olennaista tässä on kuitenkin se, että ko- tällainen koordinaatio on vaihtokauppaa kansallisten sääntelijöiden ja viraston välillä. Eli molemmat puolet täytyy tässä nähdä. Ja sääntelijöillä on suuri osuus työryhmän kautta, tämän sääntelyneuvoston kautta, jonka jäsen siis olen, ottaa huomioon eurooppalainen ulottuvuus ja rajat ylittävä ulottuvuus. Ja ottaa se huomioon myös kansallisten sääntelyiden keskuudessa ja se saavuttaa. Ja siinä mielessä kyllä, jos vahvistetaan aserin asemaa, niin samaan aikaan täytyy voimia ja vastavoimien suhde ottaa huomioon viraston ja kansallisten sääntelyiden välillä ja vahvistaa sitä. Aser, Aserin perusta siis, että se on väline, että se on virasto, joka voi toimia sääntelijöiden foorumina, että siellä koordinoidaan ja täydennetään kansallisia sääntelytehtäviä, niin se toimii vain, jos tämä vaihto ikään kuin kansallisen tason ja sitten eurooppalaisen tason välillä toimii Aserin sisällä. Mutta se vaatii tällaista hallintojärjestelmää, jossa sääntelijöillä on asianmukainen rooli ja myötävaikutusoikeus. Ja kaikki tiivistäminen ja laajentaminen aserin osalta, esimerkiksi nemojen sääntely, näiden uuden, uusien toimijoiden sääntely, jota tässä nähdään, niin siinä pitäisi sitten vastaavasti olla se, että aserin hallintosääntöjä sopeutetaan siihen. Se on hyvin tärkeä osatekijä, jonka halusin vielä tähän loppuun mainita. Kiitoksia. Äh, anteeksi, että meni vähän yliaikaa. Jotta sanoa, että se on ihan ok, kiitoksia teille. Voisinko sitten pyytää, että esittelijämme pitää puheenvuoron? Haluaisin kiittää mielenkiintoisista alustuksista, jotka nyt ensimmäisen paneelin jälkeen toivat esiin uusia näkökantoja. Ensimmäinen kysymykseni on osoitettu eh, herra Andreisenille. Kysymys kuuluu, mitä yhteistyön muotoja, mehän tunnemme tämän te, näiden yhden yhteenverkkomuodon, joka siirtyväsrakennella voidaan tätä yhteistyömuotoa parantaa, te itse ja teidän 40 yritystänne kaiken kaikkiaan. Ja toiseksi, komission puhutaan tietojen saatavilla olevuudesta. Tarvitsevatko siirtoverkon lisää tietoja vai onko kollegan Van Peersin oletus oikea, että, että jakeluverkon haltijoilla voidaan paremmin käsitellä näitä tietoja. Ajattelen asiakkaiden tietosuojaa ja joustavuutta asiakkaiden kannalta. Ja sitten kysymys herra Van Perenille vielä tämän lisäksi. Miten pitkälle tämä teidän mielenkiintoinen järjestelmänne Belgiassa on tullut asiakkaiden hyväksymäksi? Onko teillä olemassa jonkinlainen yhteenveto tästä järjestelmästä? Ja sitten kysymys rouva tohtori Gröbelille. Me täällä parlamentissa luonnollisesti pohdimme vielä sitä, mitä asioita voidaan siirtää Enisalle. Teidän kokemuksestanne ajatellen koordinointia ja standardisointia, mitä näistä tehtävistä pidätte järkevinä Euroopan tasolla? Now I would like to ask uh, Uh, for, for... Kiitos. Nyt haluaisin pyytää, että Rova Kumpula Natri sanoo muutaman sanan. Very short and... Ihan lyhyesti, yksinkertaisesti kysyn. En tiedä, onko vastaus sen yksinkertaisempi. Millä tasolla jousto olisi parhaimmilla järjestelmässä? Minä uskon vakavasti, että innovointia... Kommentti ohi mikrofonin. No jos katsoo koko järjestelmää, haluamme varmistaa, että Energiaa tulee silloinkin, kun ei aurinko paista tai tuulipuhalla. Haluamme Suomessa esimerkiksi, kun meillä on 100 prosenttisesti jo älymittarit käytössä, mutta joskus, en tiedä onko se 60 minuuttia, en tiedä kärsimmekö silloin sitten, että suunnittelemme hyvissä ajoin, palata siihen myöhemmin, mutta tämä joustovarastointi Varastointia varmasti tulee käyttöön, ehkä ei kovin kustannustehokasta vielä, teoriassa kylläkin. Jousto sitten järjestelmiä on, että kymmenessä minuutissakin voidaan mukauttaa, oli sitten mikä tahansa lähde. Todellakin joustosta puhuttiin, onko se tuottajatasolla vai missä. Onko se jakeluverkon altian tasolla vai mihin se pannaan? Mr. Telitska. Kiitos sitten herra Telitska. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy jälleen kiittää, koska molemmat paneelit ovat monessa suhteessa olleet innoittavia ja myös rohkaisevia. Olemmeko onnekkaita vai teidän valinnassanne vai todetaanko vain, että ei olla kovin mukavalla, mukavassa tilanteessa markkinoilla? Aloittaisin pahoittelemalla, että heti kun lopetan puheenvuoro täytyy lähteä, mutta kollegani kyllä seuraavat sitten tilaisuuden loppuun ja kuuntelevat myös vastaukset. Täytyy aloittaa sanomalla, että haluaisin ottaa esille herra Andreasin esille ottaman asian, kun oltiin eri mieltä tästä prioriteettipääsystä etusijalla olossa ajo, ajojärjestyksessä. Herra Andreasen, jos ymmärsin oikein tai muistan hyvin, niin puhuitte poliittisesta tuesta siirtoverkohaltijoille. Voisitteko valaista enemmän? Missä mielessä tarkalleen ottaen? Puhuitte kapasiteetin kasvattamisesta, mutta myöskin mandaatin uudelleenarvioinnista. En nyt ole varma, kuvasitteko tarkkaan tarkkaan, mitä Aserin uudella toimivaltuudella tarkoittaisitte. Ja Rova, jos sopii teillekin yksi kysymys. Esititte näkökohdan, että jos Aser saa vahvemman aseman, niin sen täytyy sitten kulkea käsikädessä sen kanssa, että myös hallintoaspekti otetaan huomioon. En kiistä sitä. Tietysti aikataulusta voi olla eri käsityksiä, ajattelet, ja ehkä ajattelet, että tapahtumat olisivat rinnakkaisia. Minä sanoisin, että sitten kun markkinaintegraatiossa edetään ja uskon, että toimialan itsensä tämä täytyy tehdä, niin sitten harkitaan toimielimiä ja myös hallintoa, että ehkä te voisitte miettiä tätäkin enemmän. Ja sitten samaan suuntaan, mitä herra Langenilla oli, että miten kuvittelisitte, kun pidetään mielessä, että energiamarkkinoita yritetään integroida ja sitä kohti siirrytään, niin pitäisikö Euroopan tasolla eh, toimia paremmin ja ottaa tehtäviä kansalliselta tasolta? Pahoittelen vielä, että täytyy lähteä, mutta kiitän näistä alustuksista. Kiitos ja sitten herra Saudargas. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Yksi täsmällinen kysymys. Haluaisin tietää jonkun arvion ajatuksista, jotka liittyvät offshore-tuulivoimaloihin. Tiedämme, että ongelmia on, kun saattaa olla vaikeuksia päästä verkkoon ja vaihtelua. Eli on ollut ongelmia nämä yhdistää käyttäen meidän alaisia kaapeleita tai jotain muuta. Mutta miten te arvioisitte tämän tyyppisiä hankkeita? mitkä niiden näkymät ovat. Ja mikä vaikutus markkinoille tietysti myös, kun siinä tavallaan kansainvälisesti siinä siinä uusiutuvat myös. Kiitos. May I add one, one question? Yksi kysymys minulta. Voidaanko tulevaisuudessa välttää porsaa reikiä yleisesti ottaen? Euroopan unionissa? Se on varmaankin viimeinen kysymys teille. No, jos nyt voisitte alkaa sitten vastaukset. Well, thank you for a lot of good... Kiitoksia. Paljon tuli hyviä kysymyksiä. Herra Langen, te kysyitte, minkä tyyppistä yhteistyötä voitaisiin hahmotella jatkossa se on ihan peruskivenä tulevassa lainsäädännössä myös, sitä komissio esittää. Me olemme samaa mieltä, että kansainvälistä yhteistyötä täytyy vahvistaa merkittävästi. Me olemme nyt perustamassa viittä kuutta aluetta Euroopassa meidän näkökulmastamme. Ne palvelisivat useampia maita. Sen sijaan, että olisi 42 siirtoverkonhaltijaa, ehkä vain 5-6 aluetta palvelee noita verkonhaltijoita – Tähän mennessä meillä on nyt viisi palvelua, jotka jakavat kapasiteettilaskelmat muun muassa. Esimerkiksi sitä ei tehdä enää maakohtaisesti, vaan alueilla. Ja sitten suunnittelu, riittävyysennusteet tehdään näin alueellisesti ja tiedot jaetaan. Tässä vain muutama esimerkki. Tätä voidaan totta kai laajentaa ja haluammekin sitä laajentaa, kuten minä totesinkin kun me vahvistamme uusiutuvien asemaa, tarvitaan myös enemmän välineitä kalupakkiin. Ja kansalliset siirtoverkon haltijat suurimmalta osaltaan ovat olleet sitä mieltä, että hyvät ratkaisut löytyvät rajat ylittävästi, ehkä naapurista, suurimmilta alueilta. Eli sinne me suuntaamme katseemme, että saadaan tasausta aikaan. Lähtökohta on 5-6 aluetta siis, ja tietyt palvelut, ja tämä voidaan sitten laajentaa. Siitä voidaan keskustella parlamentin ja komissionkin kanssa. Kysytte myös, minkä tyyppistä tietoa oikein tarvitaan. Minä luulen, että tässäkin on ymmärrettävä, että me haluamme huomioida myös asiakaspotentiaalin, tavallaan jakelupotentiaalin. Ja siksi tarvitaan vapaata tietoa, ei pelkästään verkonhaltijoita varten. Me molemmat verkonhaltijat tarvitsemme enemmän tietoa ja sitä on saatava liikkeelle paremmin. Muuten me hallitsejärjestelmä me tarvitsemme enemmän tietoa, että voimme hoitaa verkkoja, mutta me tarvitsemme oikeastaan tietoa muutenkin, ja sitähän on ihan valtavasti olemassa. Se täytyy vain ekstrapoloida ja panna johonkin rekisteriin, tietokantaan. Me kuulimme tässä jo Belgian kokeesta. Ja Suomessa ilmeisesti on tulossa tällainen tietokeskus, kuten muissakin Pohjoismaissa. Ja siinä on esimerkkejä tarjolla, että voidaan asiakastietoa kerätä ja sitten jouston nimissä jaella. Ja se on tiedon tarkoitus, että voidaan hoitaa järjestelmää, luoda uusia palveluja järjestelmän lisäksi, että saadaan joustoa. Me verkonhaltijat voimme sitä hyödyntää kansallisesti, kansainvälisesti niin tietenkin oikeaan hintaan. Kuinka paljon joustoa sitten tarvitaan? Minä uskon, että markkinat siitä päättävät. Ja me uskomme vakaasti markkinoihin. Ja kun jousto tulee varastoinnista, niin asiakkailta, jakelijoilta, suurista voimaloista, no, markkinat päättäkööt siitä, mistä tulee. Ehkä siirtoverkon haltijoiden roolina on selittää, kuinka paljon joustoa tarvitaan jatkossa ja sitten tarjota palveluita. Varmasti kilpailu kehkeytyy sen myötä. Ja ne tyypit, jotka joustopalveluita voivat tarjota sitten, niin saavat leijonan osan tietysti markkinoilta. Who will buy it? Ai kuka sitä ostaa? No, verkon haltijat. Siirtoverkon haltijatkin tarvitsevat tätä tasaamiseen ja jakeluverkon haltijat, mutta siirtoverkon haltijat varmasti ovat suurelta osin mukana. Siksi on tärkeää, että tulee riippumattomat markkinat, että siirtoverkon haltijat tai jakeluverkon haltijat eivät hallitse yksinään, vaan kaikki voivat tarjota markkinoille palveluita ja kilpailla sitten, kun ostatte palveluita. Okei. Okay. If you allow, yes, very, very short, uh, yeah, in California. Aivan lyhyesti Kaliforniassa myös ne, jotka tarjoavat sähköä, tarjoavat sitä koko ajan. Jos he eivät pysty tarjoamaan sitä tuulivoimalla syntyneenä, he tarjoavat sitä jotakin muuta kautta. Se on toinen vaihtoehto. Another model in Europe. We have this. Sitten se on toinen malli. Siellä on omat osapuolet, jotka takavat sen, että tasapaino löytyy. Jos se tasapainoa on, niin, niin päivä markkinoilla ostavat palvelut, jotta voidaan tasoittaa. Jos eivät näin tee, niin sitten me teemme heidän puolestaan ja, la, ja lasku perään. Okay. Uh, eh, political support uh, in this region, which... Ja sitten, minkä tyyppistä poliittista tukea sitten voitaisiin ajatella? No, jos halutaan koordinoida alueellisen tason riittävyyttä, niin poli- kun täytyy viisat päänsä panna yhteen sääntelijöidenkin. Totta kai tässä on tuesta kyse, kilpailua on siitä, että on erilaisia tukijärjestelmiä, se ei ole välttämättä järkevää lisätä uusiutuvien osuutta. Eli alueellisesti poliitikkojen pitäisi keskustella alueellisesta tuesta ja minne panna uusiutuvaa, niin että me olimme sen verkossa valmiina sitten hyvissä ajoin. Eikä sitten kun joillakin alueilla on uusiutuvaa, joissakin maissa ehkä uusiutuvaa, viiden, kuuden vuoden etumatkalla. Se on huono tilanne. Minkälaista mandaattia sitten aserille voidaan ajatella tai uutta toimeksiantoa, jos meillä on tällaisia ennusteita alueelliselle riittävyydelle, niin sitten pitäisi aserin hoitaa Valvontaa Vähän valvoja ja seuraa. Jousto varten ehkä uutta lainsäädäntöä, uusia sääntöjä. Ehkä aserki voisi olla siinä tarkemmin mukana. Uutta säännöstöä ehkä voitaisiin käyttää. Offshore networks. Will we see more? Verkot, offshore-verkot, kun niitä on yhä enemmän. Meillä on prototyyppiä siitä, että Tanskan ja Saksan välillä. Siellä on neljä tuulivoimalaa samaan verkkoon kytkettyinä ja Tanska ja Saksakin ovat mukana verkossa. Markkinat sitten päättävät, mihin myydä energiaa. Eli missä hinta on korkein. Se on tavallaan ensimmäinen esimerkki siitä, että offshore-verkkoja luodaan verkon ulkopuolelle – onko se sitten vallalla, jatkossakin voi olla. Pohjanmerellä on nyt paljon verkkoja tulossa, niin että voidaan katkaista kaapeli ja sitten ottaa sinne mukaan offshore-tuulivoimalla, jos tarpeen on. Me uskomme vakaasti, että tarvitaan enemmän yhteyksiä Euroopassa ylipäätään, ja me olemme näitä yhteyksiä luonneet mutta niin voidaan totta kai sitten katkaista tietovirta. Kiertovirta sitten. Ensinnäkin ei ole infraa riittävästi ja huonosti suunnitellut tarjontoalueet, tarjousalueet. Jos sitä on riittävästi Saksassa, niin tätä kiertovirtaa ei tule. Ja jos meillä on hyvä tarjousaluerakenne, niin se siltä vältytään. Ensimmäinen tarjousaluetutkimus kai ensi viikolla no, tai toukokuun kesäkuussa julkaistaan. Ja sitten käydään iso keskustelu ja sitten on hyvä turvavyöt kiinnittää, kun tämä julkaistaan. Mutta Siinä se juju on. Me uskomme siirtoverkon haltijoiden parissa, että meidän pitäisi olla infraa ja, ja ruveta rakentamaan jo, että vältytään katastrofilta. Mutta sitten toinen juttu on, että saadaan oikeat hinta-alueet, jos vielä yhden sekunnin saan. Edellisessä paneelissa vedottiin suurempien alueiden puolesta, saadaan enemmän kilpailua, suurempia markkinoita. Se on harhaa markkinat aivan noudattavat fysiikkaa. Nimittäin jos meillä on keinotekoiset isot markkinat ja sitten pullonkauloja sisäisesti, niin markkinat jakautuvat kuitenkin. Mutta kaupankäynti menee esiripun taakse, eikä myyntipaikkaan. Kun tilit on suljettu, niin siirtoverkon haltijat ovat sitten kiireisiä, kun pyydetään, että Pohjois-Saksassa voimalat laskevat tuotantoa, ja niin, että sitten muut tuottavat enemmän. Näin käy, kun on keinotekoisia hintavyöhykkeitä. Siinä ratkaisu, herra puheenjohtaja. Uh, uh, Kiitos. Toivottavasti on tällä vuosisadalla eikä seuraavalla. Okay, <laughs> Ja. Dank u wel. Ik heb zeker twee vragen voor mezelf genoteerd. Niin. Näin sain kaksi kysymystä vastattavakseni. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ei ole mitään kiistaa siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden välillä. On ollut keskustelua, mutta ei kysymys ole siitä, kuka hallinnoi mitäkin tietoja, vaan kuten kollegat totesivat, Tämä vain lisääntyy. Me joudumme yhä enemmän harjoittamaan tietojenvaihtoa ja verkonhaltijoiden täytyy sopia asioista, jotta voidaan pitää verkot kunnossa. No mitä sitten tilanne näyttää tietojen osalta, jota syntyy? Onko viime kädessä asiakas tiedossa tästä? No toivon, että ei. Meillä on viisi tällaista selvityskeskusta Belgiassa. Ja kaikki osapuolet joutuvat juomaan tällaisen yhteyspisteen tähän jakeluverkonhaltijat, toimittajat, ja tähän liittyy tietysti operatiivisia kustannuksia. Meillä on Suomessa järjestelmä, joka on tehokas kaikkien osapuolten kannalta, ja asiakkaat heidän kantaan se on avoin. Jos me teemme hyvää työtä, se näkyy tietysti myöskin hinnoissa, mutta lopu, lopuasiakas näkee tämän eri tavoin. Nämä viisi selvitysyhtiötä tekevät hyvää työtä yhdessä, mutta se kaikki muutkin tekevät hyvää työtä. Mitä tulee sitten joustavuuteen? Niin, ehkä en oikeastaan pysty kunnolla vastaamaan tähän kysymykseen, mutta voin todeta, että me olemme teettäneet selvityksen yhdessä siirtoverkonhaltijoiden kanssa Belgiassa, nimittäin ajatellen hajautettua tuotantoa. Mitä mahdollisuuksia siinä on? Minä voin sanoa, että me mahdollisuutta me näemme, ja tavoitteet, joita meidän vuodelle 2020 Belgiassa, me emme näe mitään vaikeuksia tavoitteiden saavuttamisessa, jos hiukan pohditaan sitä, missä tämä hajotettu tuotanto voisi tapahtua. Mitä meihin tulee, ja sikäli kuin kuulen kommentteja kollegoilta, niin markkinat päättävät asiasta. Jos siis kysymys on siitä, missä nämä, tämä hajautettuma tulee tapahtumaan, niin 95 prosenttisesti se on yhden tekevää, mutta toisaalta pienempi paikka on parempi. Ja jos jokin tuottaja sanoo tai investoija sanoo, että tämä pitää toteuttaa jossakin tietyssä paikassa siksi, että tällä investoilla on mahdollisuus saada sieltä jotakin tiettyä tukea, niin silloin no, se, ei, se ei ole asia, joka nyt sitten meitä kuitenkaan huolestuttaisi millään tavalla. Kysymys on vain siitä, että nyt mahdollisimman paljon saataisiin aikaan uusiutuvaa energiaa hinnoilla, jotka ovat kohtuullisia. Sitten tämä joustavuus ostettaessa siirtoverkon haltijalta. Siihen on olemassa yksi ehto. Meidän, meidän täytyy ensin olla markkinat. Jos on olemassa tällaisia pullonkauloja ja on kymmenen asiakasta jo infrastruktuurin osalta yksi asiakas ei pysty sitten nukkumaan tämän joustavuuden vuoksi, niin silloin markkinat eivät ole kunnossa. Tilanne voi 10-20 kuluttua olla toisen näköinen, mutta tänään on kuitenkin niin, että mahdollisuudet joita on, siis minä en puhu eh, siirtoverkkohaltijoiden puolesta, mutta jakeluverkkohaltijoiden puolesta silloin, että siis näitä mahdollisuuksia eh, ei ole tällä hetkellä. Mutta mitä tulee, samalla tämä kysymys, me tietysti lähdemme liikkeelle siitä, että meillä on nämä älykkäät mittarit, se on edellytys tälle. Uskoakseni tähän minun, tällä vastasinkin niihin kysymyksiin, jotka minulle esitettiin. Mikä oli pääsyy, joka sähkökatkot aiheutti Belgiassa joku aika sitten. there, was discuss about uh, brownout. Siinä keskusteltiin siitä, että siis tietty määrä ydinvoimaloita ei enää ollut toiminnassa, mitä ei ollut odotettu. Tässä keskusteltiin hyvin intensiivisesti kysymys, mistään poliittisesta kysymyksestä, vaan teknisestä ja silloin tietysti järkytettiin ja ajateltiin, että ehkä on jotain niukkuutta. Meillä ei ollut varsinaista katkoa. Kysymys oli tällaisesta mahdollisuudesta, joka liittyy alijännitteeseen. Ja me pohdimme sitä, että tiettyjä asiakkaita olisi kytketty pois verkosta esimerkiksi liikenneverkkoja. Kiitoksia kaksi kysymystä lisätehtävistä, joita Aseerille – ehkä annettaisiin tai pitäisi antaa. Itse asiassa tällä hetkellä, kun verkkosääntöjä toteutetaan, niin on niin kutsuttuja uusia toimijoita, yksiköitä, new entities, uusia markkinatoimijoita. Ne ovat ihan olemassa olevia elimiä tai organisaatioita, jotka sitten kun täytäntöön pannaan verkkosääntöjä, niin ovat sitten toiminnassa tässä rajat ylittävässä täytäntöönpanossa saavat tehtäviä, esimerkiksi niin kutsutut gas booking platforms. Eli jotka, joilla on lähtökohtaisesti eurooppalainen rooli. No sanotaan sitten, että ei saksalainen, belgialainen, puolalainen tai mikään muukaan kansalainen järjestelmä voisi kaatua. Ja tässä voisi sitten olla aserille tehtävä siinä mielessä, kun näitä uusia toimijoita täytyisi säännellä, että, ne, että se ottaisi tämän toimen toimen itselleen. Se oli sellainen klassinen tehtävä. Kuten sanottiin, niin kun ASER ei ole pelkästään tämä Ljubljanan virasto, vaan siihen kuuluvat myös kansalliset sääntelijät, niin on sitten tärkeää ottaa mukaan nämä muutkin sääntelijät. Koska kun sitten näistä platformeista tulee kustannuksia, ja sitten siinä pitäisi kuitenkin virrata näitä korvauksia, niin se on sitten kansallisen sääntelijän tehtävä, jotka sitten kansallisten päätöksen kautta ehkä vastaavat asiasta jopa oikeudessa. Ja sen vuoksi tämä jakaminen ja vastuuden jakaminen on tärkeää. Tässä puhutaan taas hallinnosta, että ilman, että sääntelyneuvoston Mukana on tiiviimpää ja vahvemmin sillä kuin nykyään, että ilman sitä ei voitaisi tehdä päätöksiä. No niin, sitten tarkistukset herra Langenin mietintöön. Määräaika 21. maaliskuuta kello 6 illalla. Illalla. Seuraava valiokunnan kokous 7. huhtikuuta aamulla ja iltapäivällä. Seitsemän tuntia yhteensä. Ja aplodit puhujillemme. Thank you, thank you very much for, for great answers and... Kiitos hienoista vastauksista ja keskustelusta. Kiitos ja kiitos kaikille teille kollegat myös. Avustajille, neuvonantajille, kaikille mukana olleilla. Kovin oltiin kärsivällisiä kaksi päivää valiokunnan kokousta. Pitkä aika, kiitos.